jotta voitte ryhtyä äänestämään omassa valiokunnassanne. Ja nyt me aloitamme omat äänestyksemme sanoisin, että nyt täällä ovat kaikki läsnä, jotta voimme äänestää. Haluaisin jälleen kerran kiittää kaikkia valiokuntamme jäseniä. Valio, työvaliokunnan nimissä. Kiitoksia tuestanne. Meillä on paljon työtä. Meillä on 17 lainsäädäntömietintöä. 17 ja kahdeksan lainsäädäntölausuntoa. Sitten ei-lainsäädännöllisiä mietintöjä on kuusi, ei-lainsäädännöllisiä lausuntoja viisi. Ja vaalikauden loppuun mennessä todennäköisesti noin 15 lainsäädäntöasiakirjaa tulee tänne tutkimukseen, puiteohjelmaan, satelliittiviestintä ja niin poispäin. Ja sitten energia, siihen liittyy joitakin lainsäädännöllisiä ja ei-lainsäädännöllisiä, sitten avaruus, hallituksen satelliittiviestintä, tiedonanto. Eli tässä on äärimmäisen paljon näitä ehdotuksia tulossa. Tämä on aivan erinomaisen hieno toimintaluettelo. Ja meillä on uusia jäseniä myös. Tämä on tärkeää. Voivat vahvistaa toimintaamme. Ja nyt ensiksi varsinaiset jäsenet aakkosjärjestyksessä. Kolik Bussoi. Kollega Bussoi. Romania. Hiv. EPP Romania. Voisitko nousta seisomaan, kollega Bussoi? Missä olet? Aha, hän ei ole paikalla. Pahoittelut. Hän oli aikaisemmin Afetissa, Imkossa ja Envissä viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana. Sitten seuraavaksi tässä listassa aakkosjärjestyksessä edustaja Rebekka Harms. Rebekka, voisitko nousta? Kaikki tuntevat sinut, mutta silti. Kiitos. Kiitos, että tulit takaisin Itren varsinaiseksi jäseneksi, sillä Rebekka Harms aloitti 2004 ITREN varsinaisena jäsenenä ja muutaman viime vuoden aikana hän oli vihreiden yhteispuheenjohtaja. Hän oli hyvin aktiivinen myöskin Ukraina-valtuuskunnassa ja nyt hän on tehnyt paluun tänne Itreen. Tervetuloa. Ja sitten herra Kombachev Bulgariasta, SSD uusi valittu jäsen Hän on Sofian teknisen yliopi- teknisestä yliopistosta va- valmistunut ja hän on liikenne- ja vetomusvaliokunnassa varajäsenenä hyvin paljon tehtävää. Sitten meillä on uusi varajäsen, tai uusia varajäseniä. Edustaja Moska, SZD Italiasta herra Sklets, vihreiden edustaja Kroatiasta, edustaja Smith, vihreiden edustaja Yhdistyneestä kuningaskunnassa ja edustaja Borgetsio, ENF, edustaja Italiasta, eli neljä varajäsentä. Tässä kaikki tiedotusluontoiset asiat ja nyt sitten testiäänestys Eli kortit sinne omaan paikkaansa. Äänestys alkaa. Yksi EPP-läinen liikaa. It is, uh, it is certainly not new member because he... Ei ollut ainakaan se uusi jäsen, koska hän ei ole paikalla. Yksi EPP-edustaja vielä liikaa. Onko nyt ok? Kiitos. Äänestys päättyy. Okay, so let us go to the serious... No niin, sitten näihin vakavampiin äänestyksiin. 470, 470 MHz taajuusalueen käyttö unionissa. Esittelijä on Patricia Toja, kuten tiedätte. Hyvin menestyksekkään kolmikannan jälkeen olemme nyt tässä. Nyt on yksi äänestys tässä ja se toimitetaan koneäänestyksen. Äänestys alkaa. I close one EPP too many yksi EPP liikaa. Maybe Mr. Busoy is voting. Ehkäpä edustaja Busoy äänestää jossakin tuolla ulkopuolella. Jaha, nyt kaikki hyvin, äänestys päättyy. Kiitos. Hieno tulos. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi toinen Loppuäänestys. Radenskin mietintö. Tämä on energia-alalla tehtyä jäsenvaltion kolmasen maiden hallitusten välisiä sopimuksia koskevan tietojenvaihtomekanismin perustaminen ja päätöksen kumoaminen. Hallitusten välinen sopimus. Nimenhuutoäänestys niin ikään. Pahoittelut, siis koneäänestys. The vote is open. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. 50 puolto ääntä, hieno tulos, kiitoksia kollega ja onnittelut. Edustaja Tosenovski, olkaa hyvä. Předsedo, mě pan professor Krasnodemski požádá. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Professori Krasnodemski pyysi välittämään valittelunsa, ettei hän tänään pääse paikalle, koska hän on valmistelemassa Ma- Merkelin Puolan vierailua. Hänen pitää olla paikalla ja hän pyysi välittämään kiitokset kai varjoesittelijälle erinomaisesta yhteistyöstä ja kollegani on tyytyväinen tähän sutjakkaaseen työskentelytapaan. Kiitoksia. We start. Paljon kiitoksia, hyvät kollegat. Sitten ryhdymme äänestämään viimeisestä asiasta. Tämä liittyy maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjuminen sisämarkkinoilla. Esittelijämme on Eva Kaili ja nyt sitten äänestämme kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 110. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Anteeksi, hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kaksi neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Tämä ei ollut selvä. Kompromissi kuusi. Todennäköisesti hyväksytty, mutta se ei ollut selvä. Äänestys päättyy. Voi hyvänen aika. Näyttäkääpä selvästi. 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. EPP, nostakaapa siellä nyt. 27 puolesta. Vastaan hy- tyhjää, hyväksytty. 132 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 133 puolesta, anteeksi, 28, koska se hylättiin. 28 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 133 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 29 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 135 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 136 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 137 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 30 puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty, uskoakseni. Näyttäisi olevan hyväksytty. 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 1, 3, 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ollut selvä. 141 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty aika selkeästi. 34 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 1, 4, 3 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, kompromissi 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, kompromissi 8 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 36 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, kaksi identtistä tarkistusta 150 ja 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 9 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, neljä puolesta, vastaan tyhjää hylätty, 39 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, kuusi, mutta sehän hyväksyttiin. Selvä. Meidän pitäisi äänestää 155 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 157, 158, 159, 3, yhdessä. Nämä ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää. Lienee hyväksytty. Tarkistetaan. Katsotaan kolme tarkistusta, siis 5, 7, 5, 8, 5, 9, 100 tietysti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 161, 162 yhdessä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 163 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 164 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 44 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 45 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 60 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 61 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 64 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 65 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 66 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 67 puolesta, vastaan. Tarkistetaan tämä. 67. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. Tarkistus kuusi. Tarkistus kuusi kyseessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 17 puolesta vastaan tyhjää kompromissi hyväksytty, 22 ja 3 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta siis kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 93 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 94 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty kompromissi 20 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 96 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 97 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 99, 16 yhdessä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 100 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan tämä 100. Äänestys päättyy. Hylätty. 101 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 17 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan 17 myöskin. Tarkistus 17. Äänestys päättyy hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Anteeksi, mikä? 103. Tarkistamme 103. 103. Äänestys päättyy. Hylätty. 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten koneäänestyksenä viimeinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyvä tulos. Onnittelut esittelijälle. Paljon kiitoksia. Siinä kaikki nyt äänestysten osalta. Seuraavaksi siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Olemme hiukan myöhässä. After third panel on the hearing, if there is time. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, seuraavaksi palaute meneillään olevista neuvotteluista verkkovierailujen tukkumarkkinat. Esittelijämme on edustaja Kumpula Natri. Yritämme nyt saada tämän päätökseen ensi viikolla, mutta mikään ei ole varmaa, joten on hyvin tärkeää, että kollegamme esittelijä kertoo teille kaikille, mikä on tilanne nyt ja mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Arvon edustaja. Kiitoksia oikein paljon, oikein paljon kiitoksia koko valiokunnalle. Meillä on selkeä, vahva kanta. Se on pysynyt muuttumattomana. Meillä on hyvät varjoesittelijät ja valmisteltaessa neuvotteluja, niin työt hoituvat hyvin. Eilen Maltan ministeri, joka vastaa digitaaliasioista, oli vieraanamme ja keskustelimme myöskin tästä asiasta. Ja edelleenkin peräkuulutamme sitä, että me haluamme parantaa vi- kilpailua alueella, sillä sitä kautta kuluttajat voivat hyötyä ja sitä kautta kenttä. Tämä on poliittisluonteinen faili. Me lupasimme jo aikaa sitten kansalaisille, että ensi kesänä kesäkuun 15 alkaen ei ole enää mitään verkkovierailumaksuja. Ja tämä tietenkin liittyy näihin tukkumaksuihin. Neuvostossa löytyy enemmistö korkeamman hinnan taakse, ja se taas tarkoittaa sitä, että kuluttajat voivat käyttää vähemmän dataa verkkovierailussa. Eli nollahintaan voidaan päästä, jos käytetään tätä kohtuullisen käytön politiikkaa. Siitä sovittiin joulukuussa, mutta datan käyttöön liittyen on olemassa tiettyjä rajoitteita, eli data hintaa rajoitetaan jollain tavalla. Tällä hetkellä tilanne näyttää siltä, että parlamentti ja neuvosto ovat muovanneet omat kantansa. Ehkäpä ensi tiistaina voimme saada päätökset tehtyä. Meidän täytyy tehdä sutjakkaasti työtä, jotta lainsäädäntö on valmis täysistunto viikkoon mennessä, eli huhtikuuhun mennessä viimeistään. Oikein paljon kiitoksia osoittamastanne tuosta ja me jatkamme neuvotteluja. Eilen keskusteltiin katosta, se oli se kaikista kinkkisin kysymys. Ja monia teknisiä asioita on käsitelty aika lailla loppuun ja tämä pysyvä roaming, eli että kukaan ei voi huijata järjestelmää. Näitä varsinaisia sääntöjä ei pääse kiertämään. Eli että sitä kautta sitten varsinaisille rehdeille kansalaisille aiheutuu turhia verkkovierailumaksuja. Kiitoksia. Kiitoksia Mia Petra. Onko kysymyksiä esittelijälle tai varjoesittelijöille, mikäli he ovat paikalla? Onko kysymyksiä? Ei kysymyksiä. Joten me täysin kunnioitamme ja luotamme teihin. Go to the... Kiitos. Sitten seuraava kohta esityslistalla. Paljon kiitoksia esittelijä. Kiitos Mia Petra. Olet erittäin hyvä neuvottelija. Ja nyt meillä on sitten julkimen kuuleminen aiheesta sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän tarkistaminen. Hyvin tärkeä aihe, niin kuin tiedät. 14 syyskuuta 2016 komissio esitti tärkeitä ehdotuksia eh, sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän ja BEREC-asetuksen tarkistamiseksi niin kutsuttu gigabitti-yhteiskunta ja 5G ovat osa tätä strategista yhteenliitäntäpakettia. ITRE on tässä vastuuvaliokunta tavoitteemme. Liittuu, liittyy 500 miljardin investointeihin ja komissio on tehnyt ehdotuksia liittyen näihin televiestintäsääntöihin, jotka päivitettiin viime, viimeksi 2009, kahdeksan vuotta sitten. Ja tämä liittyy myöskin investointihaasteeseen. Se on siis komission tärkein tavoite. Komissio toivoo myös, että uusi eurooppalainen televiestintäkodeksi tekee investoinneista houkuttelevampia ja myöskin stimuloi kilpailua verkostoissa. Ja niin ikään tärkeää on myöskin se, että komissio toivoo saavuttavansa sen, että se, että voidaan parantaa radiotaajuuksia ja pääsyä verkostoihin ja luoma, äh, pyrki näin luomaan pääsy näihin televiestintäpalveluihin. Tervetuloa panelisteille. Hienoa, teitä on viisi täällä ykkös- ja kakkospaneelissa. Meillä on siis viisi panelistia kummassakin paneelissa. Teille kaikille on varattu aika lyhyt puheaika samoin sinne kakkospaneeliin, mutta kyllä te onnistutte kyllä kaiken kaikkiaan aikaan aika paljon. Komissio myöskin pyrkii vahvistamaan kansallisen lainsäätäjien ja Berekin eurooppalaisen sääntelyviranomaisen toimintaa, jotta sääntöjä sovelletaan oikealla tavalla, pyritään välttämään epäjohdonmukaisuuksia ja pirstaloitumista. Meillä on hyvin tärkeitä aiheita ehdotusten ytimessä. ITRE esittelijämme on edustaja Del Castillo ja edustaja Tosenovski, Sorinio ja Boni. Tässä siis esittelijät neljä lainsäädäntö mietintöä. Meillä on siis suuri vastuu. Kuten totesin, kaksi paneelia, kummassakin viisi puhujaa ja paneelien välissä sitten pidetään tuo keskustelu. Pyytäisin nyt, että asiantuntijamme käyttäisivät korkeintaan viisi minuuttia kummassakin paneelissa. Ja jäsenet, pyytäisin, että puhuisitte maksimissaan kaksi minuuttia. Katsotaan, sitten, kuinka paljon meillä on aikaa toisen osion kohdalla. Mutta siis neljä minuuttia alustajille ja kaksi jäsenille. Investoinnit, digitaalinen jakautuneisuus 5, 5G, nämä ovat aiheet, jotka koskettavat kumpaakin paneelia. Nämä ovat tärkeitä aiheita. Ja jos sallitte, ensimmäisen paneelin aihe on verkostot ja palvelut. Herra Soriano on ensimmäinen puhuja, Berekin puheenjohtaja. Ja hänet on valittu vuodeksi 2017 Berekin puheenjohtajaksi sain tietoa, että olette televiestintäinsinööri ja olette valmistunut Ecol Polyteknikistä ja suurimman osan urrastanne olette olleet kilpailu- ja televiestintäsääntelyyn puitteissa tekemisissä, joten hienoa, että meillä on panelistien joukossa sellainen henkilö kuin te. Annan teille nyt puheenvuoron, herra Soriano ensimmäinen puhuja. And, uh, thank you. Kiitoksia herra puheenjohtaja ja kiitokset itre valiokunnalle mahdollis... Kiitokset siitä, että annoitte Berekille mahdollisuuden kommentoida asiaa. Ja kuten sanoitte, niin tarkoituksena ei ole puhua vain ainoastaan Berekin nimissä, vaan asiantuntijana, sillä olen työskennellyt alalla jo 15 vuotta. Alkuun haluaisin kertoa teille seuraavaa. Mielestäni Olemme siltä osin samaa mieltä, että jos meille syntyy sellainen vaikutelma, että televiestintäala ja asetus on tullut tiensä päähän, tämä tie al- avautui 20 vuotta sitten, eli kilpailun avautuminen, mutta tämä ei tarkoita sitä, että kilpailu päättyy. Kilpailua on ja kilpailua pitää pitää yllä, mutta kilpailun avautuminen on fakta oikeastaan kaikilla Euroopan markkinoilla. Ja poliittinen mandaatti, jonka neuvosto, parlamentti, komissio antoivat säätelijöille markkinoiden avaamiseksi kilpailulle, niin voinen olettaa, että tämä tehtävä, tämä mandaatti on täytetty hienosti. Nyt vain herää kysymys, että mitkä ovat uudet tavoitteemme. Eli mitä poliitikot, instituutiot Euroopassa haluavat lyödä lukkoon? Minkälaista ohjeistusta annetaan telekom-markkinoille ja sääntelyyn liittyen? Lähes kaksi vuotta sitten määriteltiin uusi tehtävä, eli avoimen internetkentän vaaliminen, se on se meille annettu uusi mandaatti. Toinen mandaatti liittyy tähän verkkovierailukysymykseen, josta juuri äsken kuulimmekin jo jotain. Nyt tehtävänämme on se, että dele- digitaalinen ja telekomin sisämarkkina toteutuvat käytännössä, esimerkiksi virkkivierailumaksujen poistumisen kautta. Nyt kyse on yhteenliittymisestä ja komission viesteistä voidaan päätellä, että on hyvinkin mahdollista, että Euroopassa voitaisiin pyrkiä vielä kunnianhimoisemmalle tasolle, eli että jokaisella kansalaisella on jonkinlainen yhteys asioiden internet, kuituinternet, 5G, eli nopea internetyhteys. Eli tämä on se uusi haaste, jonka komissio on esittänyt. Kun katsotaan Berekkiä ja kansallisia sääntelyviranomaisia, niin me vastaamme täytäntöönpanotason työstä. Eli voinen olettaa, että poliitikot, parlamentti, komissio ja neuvosto määrittelevät tavoitteet. Viime päivien aikoina olemme kuulleet joustotarpeesta tavoitteiden saavuttamiseksi. Mielestäni toimielimet määrittelevät tavoitteet. Ja olkaa vain rohkeita. Minä rohkaisen teitä EU-tasolla muovaamaan tavoitteita. Sitähän kansalaiset odottavat. Toinen asia, jonka haluaisin mainita, on se, että BEREC toimii avoimessa hengessä. Me haluamme osallistua keskusteluihin ja toistamiseen myöskin täytäntöönpanoon. Sillä minä uskon, että tilanne on aivan toisenlainen kuin silloin, kun televiestintä sisämarkkina-ajatus lähti käyntiin. Silloin sanottiin, että meidän pitää rakentaa yleiseurooppalaiset markkinat ja varmaankin kaikki ovat tämän ajatuksen takana, mutta toisaalta me olemme myöskin tietoisia siitä, että kyse on markkinatoimijoiden roolista eikä ainoastaan säätelijöiden roolista. Joten konkreettisesti puhu, puhuen, niin jos haluamme saavuttaa tämän kunnianhimoisen tavoitteen, niin meillä on edessämme kolme tehtävää. Voin kertoa teille tuonnepana vielä enemmän näistä yksityiskohtista. Ensin tällainen jaottelu. Jos haluamme saada äh, viestinnän kulkemaan, niin kaikkien pitää puhata yhteen hiilen. Eli kyse ei ole siitä, että tässä katsotaan, että joko, joko tai vaihtoehtoja ei, vaan kaikki ovat mukana. Ja sitten toinen asia, jota tulee välttää, on epävarmuus. Meidän täytyy Eli meidän täytyy tarjota yhtäläiset toimintamahdollisuudet, jotta yrittäjät voivat osallistua rahoitukseen yhtä lailla kuin investoijat. Ja kolmanneksi meidän täytyy välttää byrokratiaa, meidän täytyy ratkaista ongelmia, meidän täytyy löytää ongelmiin toimivat ratkaisumallit. Ja jos kaikki ovat samaa mieltä, niin silloin varmaan voimme saavuttaa nämä poliittisella tasolla esitetyt tavoitteet. Kiitoksia, oikein hienoa. Ymmärrämme, ei ole helppoa pitää tuosta neljän minuutin aikarajasta kiinni. Mutta nyt tässä ei ole muita mahdollisuuksia. Verkostot ja palvelut, tämä on siis aiheemme tässä paneelissa. Toinen paneeli liittyy sitten tuohon hallintoon. Eli tässä on hyvin selkeä näkökulmaero. Pyytäisin, että kaikki puhujat myöskin pitäisivät mielessään tuon eron, eli verkostot ja palvelut. Seuraavaksi sitten Rova Fuur, Euroopan televiestintäoperaattoreiden pääjohtaja Tanskasta. Hän on erittäin kokenut Tanskassa. Ja hän aloitti uransa Tanskan teknologia- ja innovointiministeriössä hän on kymmenen vuoden kokemus myöskin televiestintäteollisuuden piiristä. Olkaa hyvä. Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja Busek, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, Etno, Euroopan televiestintäassosiaatio perustettiin vuonna 1992. Meillä on 41 jäsentä ja tarkkailijaa ja me edustamme tärkeitä televiestintäverkostojen ja palvelujen edustajia Euroopan laajuisesti. Suurimmat yritykset ovat äh, kompetentteja, mutta heillä on haasteita eurooppalaisilla markkinoilla. He, heidän puolestaan haluaisin kiittää teitä siitä, että kutsuitte meidät tänne. Me todellakin arvostamme tätä mahdollisuutta. Ja haluaisin nyt onnitella Euroopan komissiota. Luonnos, jonka se on esittänyt, on hyvä, se on vakaa, hyvä pohja liittyen tähän gigatavu-haasteeseen. Kun ajatellaan kodeksin substanssia, haluaisin tässä ottaa kolme tärkeää asiaa esille. Eli yritykset, jotka ovat mukana tässä, osoittavat sitoumuksensa ja pyrimme tekemään sitä nopeat kaikille Euroopan kansalaisille, riippumatta siitä, missä he ovat. Ketään ei pitäisi jättää taakse. Uskomme, että laajakaista investointihaaste on historiallinen ja tästä syystä on tärkeää saada aikaiseksi kattavuus kaikille. Sääntelyllä on tässä tärkeä rooli. Se voi joko edistää investointeja tai tappaa ne. Tämä voi myöskin tarjota erilaisia mahdollisuuksia digitaalipalveluissa kansa- kansalaisille, mutta sääntelyn täytyy mahdollistaa tämä, joten me tarvitsemme riittävästi tilaa, jotta voimme luoda tällaista innovointia myös Euroopassa. No sitten kansalaisten verkostoinvestointi. Miksi pitäisi tähän yhteiskuntaan investoida ja miksi se on tärkeää eurooppalaisille? Nopeiden verkostojen saatavuus tarkoittaa uusia työmahdollisuuksia, parempaa koulutusta, vahvaa digitaalista infrastruktuuria, jota yritystä voidaan kasvattaa, tai sitten voi yhteen liitettyä autoa käyttää. Mutta eh, millaista koko luokkaa tarvitaan? No, tämä haaste on erittäin suuri, vaikka luvuista ei tiedetäkään. No, Euroopan, eh, Euroopan komissio on sitoutunut 500 miljardiin ja konsultointiryhmä on puhunut 1660 miljardista, mutta riippumatta siitä, mikä tarkka luku on, molemmat ovat sitä mieltä, että Yli 90 prosenttia tästä tulee yksityiseltä sektorilta. Etnossa me uskomme, että Euroopan televiestintäsektori voi saada investointeja vain, jos sääntely on teknologianeutraalia ja jos kaikki investointimallit ovat sellaisia, että ne kannustavat tähän. Periaate, joka on ollut Euroopan sääntelyn ytimessä jo vuosikausia, on yksinkertainen. Televiestintäoperaattoreiden pitäisi voida saada mm, laajakaista viestintää paikallisille markkinoille. Kaikki teknologiat, esimerkiksi 5G, voivat muuttaa nämä tavoitteet todellisuudeksi ja niitä pitäisi kannustaa neutraalilla tavalla tämän kodeksin sisällä. No, no, tämä sääntely myöskin tarjoaa yhteisrahoitusmalleja, niin me uskomme, että kaikki investointimallit, joita yksittäiset operaattorit soveltavat, niitäkin pitäisi kannustaa. Me uskomme, että teknologian neutraalius ja se, että kannustetaan kaikkia investointimalleja, ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta kaikki alueet saadaan katetuksi ja että kaikki eurooppalaiset ovat mukana gigatavuyhteiskunnassa. Me uskomme, että on joitakin sääntelyyn liittyviä ehtoja, jotka mahdollistavat tämän. Ensinnäkin on tärkeää tunnistaa kilpailun merkittävä rooli investointien osalta. Totta kai terve kilpailu on innovaation ja investointien kannalta tärkeää, mutta tätä pitäisi sekoittaa sääntelyyn. Toinen asia on se, että me tarvitsemme joitakin määräyksiä, jotka saattavat vaikuttaa investointeihin kielteisesti. Ja kun ajatellaan näitä toimenpiteitä, jotka liittyvät artikla 28, niin tarvitaan ehkä uusia velvoitteita artiklassa 59,3 ei ole ollut mitään sääntelyä ja tätä ei pitäisi olla, ollakaan, mikäli mikään ei ole tässä vaakalaudalla. Ja koska aika on vähän, niin haluaisin todeta, että me tarvitsemme, meidän pitäisi tarkastella palvelujen sääntelyä. Siellä, missä EU-lainsäädäntö jo tarjoaa suojeluaineen eri määräykset pitäisi poistaa, koska kaksinkertainen sääntely ei edistä innovointia. Myöskin jossa pitäisi ottaa huomioon kuluttajan suoja ja kahdella asialla me voimme tämä saavuttaa. Me voimme kasvattaa valinnanvapautta ja kilpailuja. Voimme vahvistaa myöskin ö, näitä investointeja verkostoihin. Olen todella pahoillani, tämä ei ole helppoa minulle tämä, että joudun keskeyttämään teidät neljän minuutin jälkeen, koska tämä vain pitkittyy. Mutta ymmärrän kyllä, koska teillä on paljon sanottavaa, hyvät panelistit. Haluatte jakaa nämä asiat jäsentemme kanssa. Olen pahoillani tästä. Haluaisin todeta, että ehkäpä sitten kysymysten jälkeen voitte sanoa vielä jotakin lisää. Olen pahoillani tästä. Seuraava puhujamme on herra Uulsson. Hän on varapuheenjohtaja Erikssonin toimistosta Brysselistä. Hän on niin ikään digitaalisen Euroopan panelin puheenjohtaja. Ja hän on saanut koulutuksensa myöskin Ranskassa ja myöskin Ruotsissa teknologiainstituutissa. Herra Olsson, olkaa hyvä. Arvoisa pääjohtaja. Um, Kiitoksia kovasti. Me puhumme verkostoista, joten aivan aluksi haluaisin osoittaa, näyttää teille verkostokuvan ja se taitaa olla aika hyvä, että nähdään tässä vähän perspektiiviä. Kun puhutaan sähköisistä viestintäpalveluista varsinkin 5G-yhteyksissä. Me puhumme yhteisestä lähestymistavasta ja puitteista, joissa äh, puututaan digitalisointiin ja yhteiskunnan äh, ja teollisuuden muuntumiseen. Tämä on tärkeää. Tämä on suurempi muutos kuin mitä olemme ajatelleetkaan. Meidän pitää miettiä hyvin pitkälle eteenpäin mistä on kyse. Sanoisin, että tämä komissio on ymmärtänyt tämän hyvin ehdotuksessaan. He ovat nähneet, että tässä pitää olla näkemystä, mutta verkostonäkökulmasta näkökulmasta kyse ei ole ainoastaan uudesta uudesta sukupolvesta niin, että mennään 4 stä 5Ghen. Kyse on alustasta, joka kehittyy samaan aikaan ja sen avulla voidaan äh, saada aikaan monia muitakin muutoksia. Viiden, äh, viidennen sukupolven äh, verkostot ovat erilaiset kuin nykyiset. Toiminnallisuus eriytyy eri verkostotasoista, mutta siitä huolimatta monet palvelut ovat riippuvaisia verkoston mahdollisuuksista ja kyvyistä. Siitä syystä tarvitaan tasapainoa ne verkostojen ja palveluiden välille. On tärkeää muistaa, että viidennen sukupolven verkostot, niihin tulee mukaan paljon muuta teknologiaa, wifi, kiinteät verkot ja nyt kun rakennetaan tuleva, tulevia verkkoja, meillä on tärkeitä investointeja tulossa se tarkoittaa, että kuluttajilta tulevat saadat, saadut tulot eivät riitä investointeihin, vaan investoinnit riippuvat siitä, miten yhteiskunta hyväksyy nämä sovellukset. On tärkeää ajatella pidemmälle kuin kuluttajat ja kuluttajat käyttäjät. On tärkeää, että kehitetään sääntelypuitteet, jotka sopivat tarkoitukseen ja niissä otetaan huomioon kaikki markkinatoimijat. Pari seikkaa, joihin keskittyisin verkostonäkökulmasta, ne ovat mielestäni erittäin tärkeitä. Ja sitten muutama seikka, joihin palataan. Mutta teknologian neutraalius, se on tärkeää, sen pitää olla perustana EU-politiikalle kun markkinat ovat osoittaneet, että ne markkinat löytävät voittajat teknologia-alalla. Ja teknologia kehittyy niin nopeasti, että on hyvin vaikea rajoittaa sitä, millainen teknologian pitäisi olla tulevaisuudessa. Tämä ehdotus sellaisena kuin se on nyt, se ei ole riittävä siinä, että se painottaisi teknologian neutraaliutta – Toinen tärkeä tekijä on ähm, kaistanleveyksien ja taajuuksien saatavuus. Äh, siihen tarvitaan riittävästi taajuuksia, jos halutaan 5Gtä. Ähm, on hyvin tärkeää, että pitää miettiä tätä 700 taajuutta. Se ei ole riittävä. Tarvitaan laajempaa äh, taajuutta myös kaupunkialueille joten on olennaista, että me saamme liikkeelle esimerkiksi 3,5 ja muut taajuudet. Ja siihen menee kuitenkin paljon aikaa, että saadaan tunnistettua ja jaettua sitten nämä taajuudet markkinatoimijoille. Tähän pitää keskittyä siis. Ja sitten puhuisin vielä palveluista. Eh, nyt on eh, paljonkin käyttäjiä 5Gssä, niin kuin näemme se kattaa ne palvelut, jotka tunnemme nyt, jotka ovat jo perinteisiä. Ja siinä eh, laajemmin kasvaa palvelu on videopalvelu, Eli mediajakelu on hyvin tärkeä osio ja se vaatii paljon kapasiteettia, mutta jos menemme eh, itsenäiseen eh, digitalisointiin, eh, me tarvitsemme myös muita vaatimuksia, jotka menevät tästä vielä pidemmälle. Ja siitä syystä on tärkeää ymmärtää, että jotkut palvelut ovat hyvin riippuvaisia verkoston mahdollisuuksista, mutta on muitakin palveluita ja ne pitää ottaa huomioon myös. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Neljäs puhujamme on Rova Lisa di Felicia Antonio. Hän on Fastwebin johtaja ja hän on kokemusta sääntelypolitiikasta, EU-toimista Fastwebin puitteissa – hän on hyvin kokenut televiestintäoperaattorina Italiassa. Ja Rova di Felici Antonio on myöskin viestintäsääntelyviranomaisen toimessa ollut Italiassa. Olkaa hyvä. Chairman, thank you very much too. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset kutsusta tänne Fast Web on ylpeä voidessaan olla täällä kertomassa toimistamme ja mitä me olemme mieltä tästä tarkistustyöstä sääntelykehykseen liittyen televiestetä markkinoilla. Ja että voimme kertoa muidenkin vastaavallaisten toimijoiden kannasta. FastWeb ei ole ainoa italialainen toimija, mutta kuitenkin edellä kävijä kuitu, kuidun käytöstä. Meillä on jo 7,5 miljoonaa kotitaloutta, erilaisia FTT-verkostoja, Lukuisia miljooneja on investoitu tähän ja investointitoiminta jatkuu. Me olemme hyvinkin kunnianhimoisia suunnitelmiemme osalta ja me olemmekin tyytyväisiä tähän alkuperäiseen komission ehdotukseen. Kuten kollega Soriano totesi, kyse ei ole enää tällaisesta vastaakkain asettelusta, vaan enemmänkin siitä, että toimijat investoivat ja sitten toisaalta taas toimijat, jotka eivät investoi, joten olisi reilua, että ne, jotka investoivat, niin saavat rohkaisevia ehdotuksia työnsä jatkamiseksi, koska siitä ei ole hyötyä vain ainoastaan yritykselle, vaan se luo mahdollisuudet Euroopalle jatkaa edelläkävijänä ja parantaa teollisuuden kilpailukykyä. Mutta kaikista huolimatta työmaata vielä riittää myöskin parlamentilla sillä ehdotus on hyvä, mutta se kaipaa vielä viilausta. Erinäiset määräykset saattavat aiheuttaa ongelmia keskeisten kysymysten tiimoilta. Minä uskon vakaasti siihen, että kilpailu on ainoa rohkaiseva investoinnin väline investointeja toteutetaan yrityksen puolelta, koska kilpailijat hengittävät niskaan. Jos tämä asetelma häviää, niin sitten ei ole enää investointihalukkuutta. Aika on kortilla, joten ihan lyhyesti muutama käytännönläheinen esimerkki siitä, että mitä voitaisiin muutenkin hyvää ehdotusta parantaa. Aloitetaanpas yksinkertaistamisajatuksesta. Olen samaa mieltä, meidän ei tulisi sanoa, että yksinkertaistaminen tarkoittaa samaa kuin sääntelyn purkaminen. Kyllä me tarvitsemme sääntelyä, siitä olisi pidettävä kiinni. Yksi esimerkki. Fastweb toimii hyvin progressiivisesti. Me tarjoamme FTT-palveluita ja sitten kun nälkä kasvaa, niin sitten tarjoamme vielä sen loppupätkän palvelun kotitalouksille asti. Me olemme tietenkin riippuvaisia tästä loppupätkästä. Se on yksi pullonkaula ja jos tämä viedään pois, esimerkiksi jos katsotaan tällaista kartoitus harjoitusta ja katsotaan kuinka monia toimijoita on ja sanotaan, että tämä riittää, sääntely ei enää kaivata. No sitten luullaan, että tilanne on kunnossa ja tämä johtaa siihen, että meidän työmme perusta viedään kokonaan. Ihan lyhyesti vielä toinenkin esimerkki. Investointitoiminta ja kaupalliset sopimukset, niitä ei pidä ympätä samaan koriin. Me olemme sitä mieltä, että investointien kautta päästään tilanteeseen, että yksittäiset operaattorit omaavat, omistavat oman verkoston, eli luodaan vakaa perusta infrastruktuurialan kilpailulle. Minä en usko, että kaupalliset sopimukset voisivat johtaa samaan tilanteeseen, sillä ne luovat oikeastaan yhden operaattorin, joka investoivat, investoi ja muut ovat sitten tästä riippuvaisia, joten pitää olla tarkkana näiden asioiden tiimoilta. Oikein paljon kiitoksia. Thank you very much, madam. And uh, the next speaker. Paljon kiitoksia. Ja seuraava puhuja ensimmäisessä paneelissa, viides puhuja, on herra Fox Rumley, analyytikko Global Telecoms, ja hän toimii analyytikkona myös kaupungissa hän on Lontoosta valmistunut fysiikasta, fysiikan laitokselta. Ja herra Fox Rumley on analyytikko, joka tutkii investoijia sen sijaan, että hän olisi itse sellainen, joten nyt todella mielellämme kuulemme teitä. Herra Fox Rumley, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Chairman. Thank Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia, että kutsuitte minut tänne kuulemaan investoijista. Sääntely on tärkein asia, kun ajatellaan televiestintä palveluja, että saamme ne tulokset, jotka me haluamme, parempia palveluja, parempaa kattavuutta. Tarvitsemme merkittäviä investointeja verkostoihin monivuoti, monivuotisesti ja myöskin monen vuosikymmenen ajan. Ja, ja näin tarvitaan myöskin sääntelykehys, jonka avulla investointeja voidaan vaalia ja minä myöskin käyn keskustelua investoijien kanssa päivittäin näistä aihepiireistä, joten tänään yritän nyt kertoa, että miten he näkevät tämän teollisuuden alan ja miten investointeja voitaisiin saada lisää. Lähtökohtani on se, että investointien täytyy saada kunnon, äh, kunnon pääomaa, koska muuten pääoma lähtee muualle eri sektoreille ja eri mantereille, ja heidän pitää saada tulosta äh, eikä tässä nyt vaadita ketään investoimaan televiestintäsektoriin Euroopassa. Ja tästä syystä on hienoa huoma, huomata, että nyt rohkaistaan näihin investointeihin ja tarjotaan myöskin ennustettavuutta, joten nyt puhuisin tässä kolmesta asiasta, jotka ovat erityisen mielenkiintoisia. Ensinnäkin syrjimättömyys ja kustannustehokkuussuositus, joka on ollut tärkeä jo useiden vuosien ajan tässä. Sitten yhteisrahoitus ja kolmanneksi markkina-analyysi. Nämä äh, voivat myöskin tarjota mahdollisuuden vähentää sääntelytaakkaa. No, sitten tämä asetus, josta juuri puhuttiin ja jonka sijoittajat ovat nähneet myönteisenä. Sanoisin, että tämä työ on muuttanut äh, investointien näkemyksiä liittyen näihin investointeihin, kiinteisiin yhteyksiin. Tämä on tärkeää, koska se myöskin tarjoaa parempaa soveltamista Euroopan markkinoilla. Investoijat tulevat tarkka- tarkkailemaan näitä sääntöjä hyvin tarkasti ja kun ajatellaan korkeatajuuksia, niin tässä on erilaisia teknisiä ratkaisuja ja myöskin hyperteknologia on kehittynyt erittäin nopeasti ja ne ovat erittäin hienoja mahdollisuuksia nopeille laajakaista yhteyksille. Useimmat sijoittajat ovat sitä mieltä, että nämä ovat kaikkein kustannustehokkaimpia tapoja saada hyötyä kuluttajia myöskin mahdollisimman nopeasti. Ja myöskin tulevaisuudessa näitä voidaan sitten päivittää. Ja totta kai tarvitaan myöskin paljon tuottoa todellisuus on, että on erilaisia mahdollisuuksia eri paikoissa. Ja nyt sitten pyritään ratkaisemaan, että mikä on kaiken paras vaihtoehto. No sitten yhteisrahoitus, tämä on toinen aihe, niin tämä on erittäin mielenkiintoinen, mutta sijoittajat ovat huolissaan siitä, että tähän liittyy erilaisia ehtoja. Jos ehtoja on liikaa, sääntöjä ei varmasti tulla soveltamaan ja näin tämä mahdollisuus menetetään varsinkin kun tässä yhteissijoittaja voi päättää sitten, kun näkyvyys on parempaa, että näitä linjoja kasvatetaan ja sijoittaja sitten toteaisi, että nämä eivät ota samanlaista riskiä ja tästä täytyy olla sitten riittävästi joustavuutta hinnoissa, jotta tätä todellisuutta voidaan heijastella. Ja se, missä yhteisrahoitusta käytetään, niin sääntelyä täytyy myöskin vähentää. No sitten kolmas aihe, markkina-analyysi. Tässä kolme tärkeää asiaa. Ensinnäkin me uskomme, että sijoittajat tukevat varmasti televiestintäkoodeksia, jos markkinat ovat kilpailukykyiset, niin mitään tukkusääntelyä ei tarvita. Ja on silloin kun, tällai, kun tämä vaikuttaa esimerkiksi tällaisiin tukumarkkinasääntöihin, niin siihen täytyy vaikuttaa. Ja jälleen myyjä ei tarvitse säädellä niin paljon. Ja no sitten on tietysti alueellinen analyysi. Tulevaisuudessa varsinkin on hyvin paljon alueita, missä on uusia toimijoita, esimerkiksi sellaisilla alueilla, missä on uusia toimijoita, ja markkinaosuus on tällaisilla alueilla alle keskiarvon, ja totta kai tämä täytyy ottaa huomioon. Uskomme myös, että markkina-analyysin laajentaminen pidemmäksi kuin kolmen vuoden ajaksi lisää myöskin avoimuutta kaikessa sääntelyssä, ja tämä täytyy myöskin linjata teollisuuden pitkälle takaisinmaksuajalle. Kiitoksia. Kiitoksia sitten keskustelu, ja aloitamme nyt esittelijöistä edustaja Tele Castillo, televiestin, televiestintäkodeksi esittelijä. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ja panelistit. Tässä aika paljon yhteneväisyyksiä näissä analyyseissä, jotka esititte meille ja niissä, mitä olemme täällä itse laatineet ja myös valiokunnassa käyneet läpi monilla foorumeilla. Haluan puhua aivan konkreettisesti, koska nyt on aivan selvää, että nämä haasteet, joita meillä on, kyse on siitä, että mitä on pelissä. Se tulee ilmi näistä alustuksista. Vielä kerran niitä voisin painottaa, mutta tämä on tärkeä haaste Euroopalle ja meidän on mietittävä myös, niin kuin täällä jo sanottiinkin, että tämä uusi skenaario, eh, tämän alan digitalisointi yhdessä OTT-kehityksen eh, kanssa eh, tuo mahdollisuuksia ajatellen kilpailukykyä Euroopan taloudessa. Jollakin tavoin tämä peli ei ala vasta nyt, mutta nyt meillä on uusia mahdollisuuksia. Mutta haluaisin keskittyä e, yhteen kysymykseen. E, eli eri toimijat, e, minkälaisia vaikutuksia on sillä, että mitä päätämme, se saattaa muuttaa asioita. Uusi määritelmä sähköiselle viestinnälle, eh, sähköisen viestinnän palveluille. Eh, se tulee siinä komission ehdotuksessa. Kaikki varmasti tietävät, että on eri kantoja ajatellen eri, eh, eri sidosryhmiä. Nyt määritelmä pitäisi olla toiminnallinen, eikä siihen pitäisi ottaa mukaan eri signaaleja että tehdään keinotekoinen ero eri palveluiden välillä. Haluaisin mahdollisimman täsmällisiä vastauksia tässä keskustelussa tähän kysymykseen. Mikä on teidän kantanne puhujilta? Niin tämä on hyvin olennainen kysymys ainakin esittelijälle ja varmasti kaikille muillekin. Äh, arvostan kovasti vastauksianne. Thank you. As you see, it is also for... Kiitos. Kuten näette, meidänkin on hyvin vaikea pitää aikarajoista kiinni. Seuraavaksi edustaja Tosenovski. Hän on Berekin, Berekistä vastuussa. Käytän äidinkieltäni, koska se helpottaa omaa elämääni. No niin, kiitoksia. Kiitokset erittäin mielenkiintoisesta katsauksesta televiestintämarkkinoihin liittyen. Markkinat ovat kasvaneet huomattavasti ja pidin erityisesti niistä huomioista, että olemme siirtymässä uuteen sukupolveen ja se, että meidän täytyy olla tarkkaavaisia. Eli välttämättä meidän ei pitäisi lähteäkään tämän uuden järjestelmän tielle. Berekkiäkin haluaisin kommentoida, mutta yksi kysymys. Mitä mieltä olette avoimuudesta investointien suhteen ja toisaalta, ettei markkinoita rasiteta liiallisella sääntelyllä? Me olemme kaikki keskustelleet palveluntarjoajien edustajien kanssa. Minun ollaan sieltä päin oltu yhteydessä ja todettiin, että 77 artiklassa todetaan, että pääoman siirto pitäisi olla mahdollista, kun palvelun tarjoaja, verkon haltija ovat saman katon alla, eli tässä pitäisi markkinoiden ja kilpailuvääristymisen estämiseksi erottaa nämä kaksi toimia. Ja kysyisinkin nyt teiltä, että mitä te olette tästä mieltä. Ja sitten minulla on vielä hallinnollisiin tai organisatorisiin toimiin liittyviä kysymyksiä. Kiitoksia. Eh, Kiitos. Seuraavaksi kollega Zorinjo, joka on vastuussa tästä Wi-Fi for EU-asiasta. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin puhun nyt äidinkieltäni. Haluaisin myöskin hiukan tässä tiedustella panelisteilta. Tämä Wi-Fi for Europe aloitehan on hyvin tärkeä niin, että Euroopan kansalaiset myöskin voivat tuntea sen. Digitaaliunioni, digitaalimarkkinointi markkinat voivat näin parantaa heidän elämäänsä konkreettisesti. Ja tästä syystä tämän täytyy olla myöskin eurooppalainen hanke ja olla kaikille eurooppalaisille pilottihanke. Sen täytyy olla konkreettinen asia. Ja osoittaa konkreettisesti, että Eurooppa myöskin pysyy tässä teknologisesti eturintamassa ja tästä syystä kaikki täytyy täytäntöön panna mahdollisimman nopeasti ja yksinkertaisesti niin, että sillä on konkreettisia vaikutuksia digitaalimarkkinoihin ja unioniin. No palaan nyt vielä tässä kansalaisiin, koska talousvaliokunnassakin ja alueiden komiteassakin asiasta on puhuttu ja siellä on hyväksytty lausuntoja, joka, jopa yksimielisesti. Ja tämähän osoittaa sen, että kansalaisilla on erittäin suurta kiinnostusta tähän pilottihankkeeseen. Tästä syystä kysyisinkin paneelilta, mitä he voisivat tehdä tai mitä he ovat valmiita tekemään, jotta todellakin saamme viitekehyksen tästä pilottihankkeesta niin, että tämä paketti menestyksekkästi etenee. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi kollega Boni. Hän on Gigatavu yhteiskunnasta ja 5 g vastuussa. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia, paljon kiitoksia näistä alustuksista. Mielestäni ne olivat innoittavia. Kaksi huomiota. Ymmärrämme, että tähän liittyy kriittisiä kysymyksiä panon osalta. Tavoitteet ovat selkeästi tiedossa. Yksi kriittinen kysymys liittyy siihen, miten pirstaloistumista voidaan estää ja miten päätökset ja ratkaisut eivät pirstaloituisi. Eli jäsenvaltioiden pitää tehdä samanaikaisesti päätöksiä. Mitä uskotte itse? Miten voisimme tämän tyyppistä työtä tukea? Ja toinen kysymykseni liittyy uusien palveluiden kysyntään. Kollega Ulsson kertoi 5G, e-health, pakettiin ja oppimiseen liittyen. Eli luettelo niistä hyödyistä, joita tällainen lähestymistapa tuo mukanaan. Miten voisimme saavuttaa tavoitteet, No yhteistyössä alue- ja paikallisviranomaisten kanssa. Kiitoksia. Next, uh, on... Kiitoksia. Seuraavaksi täällä on edustaja Nibler. Dank. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin käytän äidinkieltäni. Haluaisin niin ikään kiittää näistä loistavista alustuksista. Ja en nyt kommentoi, minulla on kaksi kysymystä vain. Otan pari aihetta tässä esille, koska kysehän on siitä, miten me saamme investointeja eri kannustinjärjestelmien kautta aikaiseksi niin, että laajakaista ja 5G-kysymyksiin investoitaisiin. No sitten yhteisinvestointimallit. Onko tämä nyt, se mitä komissio ehdottaa, riittääkö se, pitääkö sitä vielä täsmentää ja mihin suuntaan tässä nyt tulisi lähteä. Ja sitten toinen kysymys liittyy tähän mapping-aiheeseen kartoittaminen. No, tämä kuulostaa melko byrokraattiselta, melko työläältä. Ja eivätkö jäsenvaltiot ole tätä kartoitusta jo tehneet? pitäisi vähän pohtia, missä sääntelyn tarvetta on ja missä ei. Ja kun ajatellaan markkina-analyysin menetelmiäkin, niin tarvitsemmeko tätä, onko tämä järkevää tässä komission esittämässä muodossa vai ei? Ja pitäisikö sitä muuttaa? Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Werner. Dank, Herr Vorsitzender. Ich komme... Herra puheenjohtaja, paljon suoraan asiaan ja kysymyksiin. Investointien uudelleen rahoitus, nehän ovat sellaisia, että ne kaipaavat toimintamalleja. No minkälaisia ne voisivat olla 5G-kaudella? Tarkoituksena on saada sovellukset edullisesti myytyä ja suurin osa sovelluksista jotka mainitaan 5G-keskusteluissa, kaipaavaa, eivät kaipaa tässä vaiheessa, ainakaan vielä tässä vaiheessa tällaista siirtymää. Ja vaarana on se, että investointeja ei synnykään, koska investoinneille ei välttämättä ole mitään tuottoa vielä tarjolla. Toisaalta taas riski digitaalisen kuilun syntymisestä 5G siirryttäessä, no suuret kaupunkialueet, niihin on helppo siirtää 5 g mutta mitenkäs maaseutu? Ja sitten autoteollisuuteen haluttaisiin käyttää amerikkalaisten standardia, ainakin siitä keskustella IEEE, e tai haluttaisiin käyttää. Saattaako syntyä sellainen tilanne, että meillä on rinnakkaisia standardeja ja sitten vielä viimeisimpänä keskustelu terveysriskeistä. Saksassa vastustiin aika lailla näiden tukiasemien pystyttämistä ja jatkuvasti rakennetaan uusia tukiasemia 5Gtä käytettäessä. Miten aikoisitte suhtautua tällaiseen tilanteeseen? Kiitoksia. Kiitoksia. Melko lailla täsmällisiä kysymyksiä kahdessa minuutissa. Seuraavaksi edustaja Högmark. Thank you very much and thanks for... Kiitoksia kovasti, kiitoksia näistä alustuksista. Yksi ajatus äh, ja kysymyksiä. 5G. Äh, äh, siinä aika paljon televiestintä muuttuu. Siinä ei puhuta enää niinkään puhelimista, vaan kyse on tietovirrasta sellaisessa mittakaavassa, että me ole aikaisemmin nähneet. Ja kyse ei ole niinkään televiestinnästä, vaan kyse on normalisoinnista, äh, aivan kuten tapahtui sähkölle aikaisemmin. Äh, miten katsotte äh, sitä, että tämä muuttaa liiketoimintalogiikkaa ja syitä erilaisiin sopimuksiin ja eri palveluiden lähentymistä esimerkiksi viestinnän osalta? Miten tästä näkökulmasta katsotte että saavutetaan jaettuja palveluita paremmin, ähm, virtuaaliset äh, operaattorit, äh, miten ne toimivat, äh, eri toimijat. Tällä hetkellä siitä huolimatta, että meillä on vähennetty verkkovierailumaksuja. Meillä on edelleen rajat Euroopan televiestintämarkkinoilla. Miten sitten Euroopan laajuiset operaattorit. Viiden vuoden kuluttua meillä on aikalainen, aika lailla erilainen logiikka kuin tällä hetkellä. Siinä vaaditaan liiketoimintaratkaisuja, mutta myös ehkä uusia lainsäädäntöratkaisuja. Three. Kiitoksia. Minulla on vielä kolme nimeä tässä luettelossa. Edustaja Kumpula Natri seuraavaksi. Thank you very much. Uh... Paljon kiitoksia. Olen tässä myöskin varjoesittelijä, joten keskityn tähän koodeksiin tässä. Erikssonilta haluaisin, Erikssonin edustajalta haluaisin kommentit, koska tässähän on suurin kehittelijä 5G-järjestelmässä. Oletteko tyytyväinen näihin kaikkiin tekijöihin? Pitäisikö hyvänä jotakin teknologista neutraalisuutta, jotkut ovat ottaneet meihin yhteyttä, että he eivät halua jäädä tässä pantivangiksi tällaiselle, joka nopeasti vanhenee. Eli jos teillä on jotain teknistä, teknistä kerrottavaa, mutta sitten haluaisin kysyä myös tämän kaistan leveyden pitämästä käytöstä. Pitäisikö tästä päättää kansallisella tasolla vai pitäisikö tämä antaa kymmeneksi vuodeksi, jos se annetaan kymmeneksi vuodeksi, että motivaationa se, että se rakennetaan paremmin ja talo rakennetaan paremmin, koska on olemassa sellaisia, jotka esimerkiksi näyttävät kadun huonossa valossa, eli jos joku ostaa kaistan leveyttä vain, jotta muut voitaisiin pitää ulkopuolella, niin ei ole ketään, joka sitten tarjoaisi tätä palvelua. Ja sitten haluaisin kuulla myöskin investoijien edustajista, edustajalta, että pitää, voit, löydättekö myöskin tapoja rahoittaa näitä uusia tulijoita, koska viime aikoina suurimmat innovaatiot ja ajatukset eivät tule sektorin sisältä, vaan myöskin ulkopuolelta. Ja kun myöskin puhumme näistä, tai olemme kuulleet siitä, että kilpailu on tässä se, joka toimii ratkaisevassa asemassa. Eli tässä on hyvin paljon toimijoita, esimerkiksi joissakin maissa on energiayritykset ja sitten taas pienet jossakin muualla ja sitten tämä kysymys liittyy näihin SMP, eli siis on erittäin paljon toimijoita kaupungeissa, esimerkiksi miljardia ja sitten 10 miljardia. Jos me nyt otamme tämän asetuksen tai vedämme sen takaisin, niin otaisimme tuollaista riski että näitä keskuksia sitten äh, monopoloita, että ne jäisivät monopolinalaisiksi taas. Kiitos. No, eh, Madame Sandor, is with us. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin esittää kysymyksen, äh, hyvin täsmällisen kysymyksen äh, Wifistä. Wifi for Europe ja minä olen tässä varjoesittelijänä. Komissio esittää omassa ohjelmassaan, että ilmainen wifi, jonka rahoittaa EU, olisi hyvin laaja kaistaltaan. Me tiedämme kuitenkin, että maaseudulla ei ole tällaisia laajakaistaverkkoja. Haluaisin tietää kantanne tässä aiheessa. Miten voisimme toimia niin, että tämä ohjelma ei olisi ainoastaan näyteikkuna siitä, mitä EU voi tehdä sellaisissa kaupungeissa, joissa yhteydet ovat jo hyvät, vaan miten annettaisiin täsmällinen vastaus myös niille alueille, maaseutualueille, joissa asia ei ole näin. Haluaisin kannanottonne myös siitä, että voitaisiin maantieteellisesti jakaa tasapuolisesti mahdollisuuksia Oletteko sitä mieltä, että tämä kokeilu öö, on hyvin rajallinen, koska siinä on 6-8 tuhatta kuntaa Euroopassa, joita se koskee. Oletteko sitä mieltä, että tällä kokeilulla voidaan ennakoida öö, muiden palveluiden ja käyttöjen kehitystä jatkossa? Kiitos. Thank you very much, colleagues. Paljon kiitoksia kollegat hienosta keskustelusta. Nyt pyytäisin panelisteja vastaamaan kysymyksiin hyvin lyhyesti. Ehkä voisivat valita pari kysymystä omalta alaltaan, koska tässä nyt on hyvin vaikeaa jotenkin yhdistää näitä ensimmäiset vastaukset. No voisimme aloittaa herra Olsenista, ja jatkaa tästä eteenpäin tälle puolelle. Ja sitten toiset vastaukset tunnin päästä sitten lähtevät tuolta toisesta päästä. Eli pyytäisin nyt eh, herra Ulsenia käyttämään ensimmäisen puheenvuoron. Very... Niin, täällä on paljon hyviä kysymyksiä, mutta minun täytyy nyt valita, mihin vastaan. No televiestintäpalvelujen määritelmä. Me uskomme, että tämä on melko ongelmallista käyttää niitä määritelmiä, joita on ehdotettu, siis kun verrataan näihin numeroperusteisiin palveluihin, syy on sillä, että teknologia kehittyy erittäin nopeasti ja palvelut kehittyvät jopa nopeammin. Eli monet asiat, jotka olivat numeropohjaisia tai liittyvät tähän signaaliin, on eriytetty nyt ja kyseessä ovat palvelut, joita tarjotaan esimerkiksi eri sovellusten kautta vaikuttaa esimerkiksi puhelimiin ja tabletteihin, joten me uskomme, että on ongelmallista liian tiukasti pitää näistä määritelmistä kiinni, vaan niitä täytyy analysoida vielä lisää. Sitten toinen asia, jota kommentoisin myös, kun kyse on kysymyksistä, jotka liittyvät 5G ja autoteollisuuteen. On paljon erilaisia ehdotuksia ja me haluaisimme kuulla korostaa teknologian neutraalisuutta, joka liittyy tähän. Komission pitäisi tässä ehdottaa yhtä tai toista, vaan tämä on asia, jota tulisi työstää standardisointijärjestöissä ja teollisuuden, autoteollisuuden edustajan pitäisi käydä yhteen pöytään televiestintäyritysten kanssa ja pohtia, että mitkä ovat parhaat ratkaisut ja mahdollisuudet edetä, koska kun näitä, ne, jotka investoivat ja rakentavat näitä, niin myöskin sitten rahoittavat tämän. Kiitos. Eh, Mr. Soriano. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten herra Soriano. Thank you. Um... Kiitoksia. Kysymys tästä ylisääntelystä, raskasta sääntelystä ja yhteisrahoituksesta onko siltä osin tilanne selvä? No meidän täytyy välttää väärinkäsityksiä tältä osaa. Investointeja haittaa sääntelyn epävarmuus. Ei sääntely sinänsä, ainakaan oikeanlainen sääntely. Eli meidän on nyt varmistettava, että poliittiset yhteen toimivuus ja yhteys tavoitteet voidaan varmistaa kansallisin työkaluin. Eli katsotaan, mitä voidaan tehdä, jotta kaikki investoivat tähän yhteisen hankkeeseen. Yhteisrahoitus, yhteisinvestointitoiminta on ajatuksena hyvä, me tuemme sitä kyllä unionissa, mutta komission ehdotus on tältä osin liian tiukka ja pahoin pelkäämme, että kun autonomia täytäntöönpanon puolella ei ole taattuna, niin se saattaa johtaa loppupeleissä epävarmuuteen. Yrittäjät ja investoijat eivät välttämättä halua lähteä mukaan tällaisiin suurhankkeisiin. Jotta sääntely toimisi kaikissa maissa, niin me tarvitsemme riittävästi autonomiaa. Ja sitten tämä 25 vuoden auktorisointiasia ja kysymys siitä, että miten 5 g osalta voitaisiin välttyä sellaisilta kansallisilta päätöksiltä, jotka eivät ole johdonmukaisia muiden päätösten kanssa. Paraikaa tarkastelemme vielä spektrikysymystä. Me olemme laatineet ensimmäisen lausunnon tähän muutosehdotukseen liittyen Siinä ei käsitelty vain ja ainoastaan spektriä. Me tarkastelemme myöskin matkaviestimiä ja verkkovierailukysymyksiä. Me olemme tietoisia siitä, että teollisuus kaipaa riittävän pit- kauaskantoisia päätöksiä, mutta nyt on vaikea lähteä arvailemaan, mitä mikä tilanne on 25 vuoden päästä, joten tarkastelujärjestelmää varmaankin kaivataan. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten seuraava. Kiitoksia. Tässä on useita kysymyksiä esitetty ja varmasti ne ovat kaikki oikein hyviä. Yritän vastata pariin kysymykseen. Yksi niistä, miten saamme aikaan investointeja ja tietenkin meille, meidän osaltamme sanoisimme, että näemme kaksi päätavoitetta, jotka ovat olennaisia. Teknologian neutraalius ja se, että tuetaan kaikkia investointimalleja ja tietenkin ennakoitavuus ja ähm, sijoittajat ovat olennaisia, mikä tulee, mitä tulee teknologian neutraaliuteen. Siinä esitettiin muitakin kysymyksiä. Miten osallisuus on parhaimmalla tasolla ajatellen Euroopan unionin kansalaisia, jos meillä on teknologianeutraalius, operaattorit, eh, miten eh, saadaan mahdollisimman monelle laajakaista. Eh, siitä tulee nopeampaa ja mitä tulee sitten uuteen määritelmään jonka Pilar del Castillo mainitsi. Siinä on oikeastaan näin iso ongelma, että otetaan mukaan signaalit. Siinä on ää, äh, koneelta koneelle, machine to machine järjestelmissä ongelmia. Siinä tarvitaan kunnossääntelyä operaattoreille, joten meille on olennaista, että tätä tarkastellaan jos haluamme aikaan saada eh, esineiden internetin. Kiitos. Very much. Kiitoksia, arvoisa pääjohtaja. Sitten seuraava puhuja. Kiitos. Minäkin tässä otan muutaman kysymyksen vain esille, koska aika on vähän se, mitä tässä puheenjohtaja Soriani sanoi. Olen samaa mieltä, että tähän mennessä sääntely ei ole aikaansaanut investointeja, vaan se on ollut suuri arvo Euroopassa. Eli me olimme hyvää vauhtia saavuttamassa 2020 tavoitteet Euroopassa. Emme ainoastaan sitä, vaan se, mistä voimme olla ylpeitä, on se, että Euroopassa me onnistuimme tässä, kun hinnat olivat hyvinkin edulliset. Eli tämä on se win-win-tilanne, joka kilpailun kautta on saatu aikaiseksi. Kun katsotaan tilannetta muilla mantereilla, esimerkiksi Yhdysvalloissa, se ei ole välttämättä sama, vaan alhainen kilpailun taso on johtanut hyvin korkeisiin hintoihin. Korkeanopeuksinen laajakaista ei ole ollut kovinkaan monen saatavissa monissa kaupungeissa ja tässä voidaan saavuttaa myöskin muita etuja. Tämä pitäisi pitää mielessä. Merkittävä markkinavoima voi vaikuttaa hyvin monimutkaiselta työkalulta, vaan, mutta se on hyvin suoraviivainen tapa hienosäätää sääntelyä ja päästä suoraan siihen kohtaan, jota täytyy säännellä. Emme vastusta myöskään sitä, että meillä olisi muita välineitä, esimerkiksi symmetrinen sääntely, mutta tulisi kuitenkin varmistaa, että jotkin näistä perusteista, jotka ovat osoittautuneet menestyksekkäiksi Euroopassa, pidettäisiin kiinni. No sitten vielä 5Gstä. Monet parlamentin edustajat mainitsivat tämän ja identifioit oikean asian. Eli tässä on kovin paljon epävarmuutta liittyen 5G, paljon potentiaalisia esteitä ja myöskin jotkin operaattorikategoriat eivät tässä halua nopeasti lähteä liikkeelle. ITRE juuri julkaisi hyvin mielenkiintoisen mietinnön, jossa nämä ongelmat otetaan erinomaisesti esiin. Meidän pitäisi lähteä tästä liikkeelle. Ja yksi johtopäätöksistä, joihin tässä mietinnössä tultiin, ja josta olen samaa mieltä, on se, että joissakin tapauksissa voisi olla hyödyllistä äh, päästää uusia toimijoita markkinoille, sillä olemassa olevat äh, mobiilioperaattorit haluaisivat ehkä rahoittaa muita investointeja, eivät, Eli he eivät ehkä ole kiinnostuneita, varsinkin kun ajatellaan näitä epävarmuustekijöitä, joita jotkin mainitsivat, investoida nopeasti, joten tässä on joitakin välineitä tässä koodeksissa, joista käydään keskustelua seuraavien kuukausien aikana, jotka edistävät esimerkiksi symmetristä sääntelyä, jotta päästään näihin resursseihin käsiksi mutta on olemassa muita välineitä käytössä, jotka voivat luoda oikean kannustimen uudelle operaattorikategorialle. Ne ovat millaisia tahansa ja ne sitten myöskin saisivat muut investoimaan. Joo. Kiitoksia paljon, rouva Felicia Antonio. Ja sitten vielä herra Fox Rumley. Points quickly. So... Ihan lyhyesti muutamaan kysymykseen. Rakenteellinen erottelu ei kelpaa investoijille, se vie aikaa ja haittaa varsinaista investointitoimintaa. Monesti valitellaan sitä, että ollaan vertikaalisesti integroituneita toimijoiden osalta, mutta silti tällaiset taloudelliset toimintamahdollisuudet ovat taattuna. Mitä tulee sitten rahoituskysymykseen, niin keskeisimmät kumppanimme, suuret televiestintäoperaattorit sanovat, että kyllä pienilläkin on markkinoilla tilaa ja minä uskon, että niitä kyllä tulee markkinoille markkinat ovat dynaamiset. Se tarkoittaa sitä, että on aika lailla vaikea lähteä ennustamaan, miten työ ja yritys lähtee kehittymään tietyllä alueella. Joten yksi huolenaiheemme on se, että nyt vaaditaan tarkkaa tietoa siitä, minkälaista investointitoimintaa aiotaan harjoittaa. Ja ihan lyhyesti sitten 5G-kysymykseen liittyen 5G meidän mielestämme vaikuttaa enimmäkseen tällaisiin identifiointijärjestelmiin. Se vaatii melkoisia investointeja. Tässä vaiheessa emme vielä tiedä, että voidaanko tätä vielä standalone pohjalta mitenkään perustella. Kiitoksia. Oliko kysymyksiä, joihin ei vastattu? Jotakin perustavanlaatuisia kysymyksiä? Ei. No niin, sitten kakkospaneeli, sama järjestys kuin ensimmäisessä, mutta vastaukset tulevat sitten päinvastaisessa järjestyksessä. No niin, aloitamme herra Sorianosta. Olkaa hyvä. Aiheemme on tällä kertaa tuo hallinto. So, um, as... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä oletin ensimmäisessä panelissa, että Berekille sopii, että otetaan mukaan uusien tavoitteiden täytäntöönpano. Nämä tavoitteet, jotka määritellään EUn toimielimissä ja eh, kysymys kuuluukin, mikä on paras eh, keino eh, saada Berek mukaan tähän kunnianhimoiseen haasteeseen? Tästä herää kaksi kysymystä. Ensinnäkin, mitkä ovat ne uudet tehtävät tai uudet tavoitteet, joihin Berekin halutaan päästä? Ja tarvitaanko uusi Berek? jotta tähän päästäisiin. Mitä tulee näihin uusiin tehtäviin, Berek olettaa, että me, meille sopii tämä komission ehdotus ja nämä uudet tehtävät, joita komissio ehdottaa annettavana, mille tahansa kansalliselle sääntelyviranomaiselle, kun puhutaan kartoituksesta tai spektristä, loppukäyttäjistä. Tietenkin kansallinen kilpailu mukaan lukien, mitä tulee komissioon, ollaan suunnilleen samaa mieltä niistä tehtävistä, joita ehdotetaan NRA-viranomaisille. Toinen kysymys on sitten se, että tarvitaanko uusi BEREG, jotta päästäisiin tavoitteisiin. Ja tässä me emme ole lainkaan samaa mieltä komission kanssa. Niin kuin tiedätte, BEREG on lopputulema poliittisista keskusteluista. Me tiedämme, että varsinkin parlamentti on ollut tärkeässä asemassa Pilar del Castillo erityisesti. Ja nyt on saatu aikaan tasapaino merekissä. Siinä kansalliset sääntelyviranomaiset tekevät yhteistyötä ja annetaan tukea rian virastosta ja eh, tällä hetkellä meillä on eh, virastosta ihmisiä minun tiimissäni ja Italiasta ja Unkarista myös, jotka tekevät töitä asiantuntijatyöryhmässä ja Bereke on eh, aivan erityinen yhdistelmä. Se on sitoutunut. 28 meitä on ja olemme sitoutuneet löytämään ratkaisun yhdessä. Olemme sitoutuneita komission esittämässä järjestelmässä – kyse on äh, ikään kuin äh, pääjohtajasta ja äh, hänen hallinnostaan, joka on lähestulkoon komission tytäryhtiö niin sanotusti, joka päättää kaikesta ja valmistelee kaiken. Ja me olisimme sitten vain kumileimasimena. Tällaista päätöstä emme halua olla tukemassa. Kyseessä on byrokraattinen aloite. Me haluamme kannustimia – kannustinratkaisuja. Ähm, teidän pitää muistaa, että Berekissä kaikki työryhmät äh, koostuvat kansallisista asiantuntijoista, jotka tietävät, mistä puhutaan. Täytäntöön pannaan äh, sääntelyä joka päivä. Äh, meillä on hyvät kokemukset Berekissä ähm, jos halutaan selvittämään kilpailukysymyksiä, voimme tehdä sen. Ja sitten äh, nettineutraalius, äh, suuntaviivat, ne olemme määrittäneet myös. Ja kansalaisyhteiskunta on äh, toivottanut nämä suuntaviivat tervetulleiksi. Se ei kuitenkaan ollut aluksi mitenkään itsestäänselvää. Me onnistuimme olemme onnistuneet myös olemaan eri mieltä keskenämme joskus silloin, kun puhutaan puitteiston täytäntöönpanosta. Meillä on kakkosvaiheen menettely. Komissio on sitä mieltä, että yksi sääntelijä ei täytä tavoitteita ja silloin kysytään Berekiltä, onko se samaa mieltä siitä, että tämä, ei, tämä tietty NRA ei sovikaan. Ja lähestulkoon aina olemme vahvistaneet komission analyysin, tarkoittaa sitä, että me olemme vertaistarkasteluun valmiit. Me olemme sen hyväksyneet, että jos prioriteetti on, että käytetään berekiä, jotta päästään poliittisiin tavoitteisiin, niin silloin ei pidä sitä sotkea. Me, me voimme uudistaa Berekiä, emme ole mitenkään konservatiivisia, mutta nyt on ehdotettu, että luopuisimme omasta dynamiikastamme. Hyvin vahva viesti. Seuraavaksi Rova Fuur. Kiitoksia, että, et no sai puheenvuoron nyt tästä hallintotavasta. Haluaisin nyt puhua televiestintää yrityksistä ja palveluista ja niiden käytöstä. Ensimmäinen viestini on se, että tulokset sekä yrityksille että kansalaisille on se, että saadaan paras mahdollinen hallintomalli ja oikeat prosessit esiin. Ja nämä keskustelut e- eivät kuitenkaan saa vaikuttaa gigatavuyhteiskunnan tavo- tavoitteisiin ja saavutuksiin me voimme antaa mahdollisuuden yritykselle, jotta Eurooppa pääsisi kärkiryhmään langattomassa viestinnässä. Instituutin välillä on sopimus siitä, että spektri on tärkeämpi resurssi, kun edetään. Ilman spektrien harmonisointia 5G ei saada aikaan ja ilman 5G ei saavuteta gigatavoyhteiskuntaa. Toinen viestini liittyy tähän kaistaleveyshallintaan me harmonisoimme lisenssejä, me uskomme, että tämä on tärkeä komponentti investointien saamiseksi tässä verkostosiirtymässä. Tässä yhteydessä korostaisimme myöskin sitä, että perinteinen malli, joka pohjautuu yksittäisiin lisensseihin, sen tulisi olla järjestelmän kulmakivi. Lopuksi kolmas ja viimeinen viestini liittyen hallintotapaan on se, että sääntelyn yksinkertaistaminen myöskin auttaa poistamaan ongelmia hallin, hallinnasta. Me uskomme, että se, että pyritään yksinkertaistamaan markkina-analyysiä, on asia, jota tulisi vahvistaa, eikä tämä ainoastaan tarjoaisi tilaa investoinnilla, vaan myöskin poistaisi painetta hallintakysymyksistä. Yhtälö on melko yksinkertainen. Mitä yksinkertaisempi, yksinkertaisen sel- selkeämmät säännöt ovat sitä helpompaa ja parempaa täytäntöönpano ja sitä helpompaa myöskin työ sekä sääntelijöille että yrityksille. Kiitos. Hyvänen aika. Näin tehokasta ja silti näin lyhyesti saitte sanottua asian. Mutta seuraavaksi sitten herra Ulsson. Really short. Kiitoksia. Minä yritän suoriutua yhtä mallikkaasti. Mitä tulee Berkin hallintotoimiin, niin me emme usko, että meidän täytyy sitä sen kummemmin kommentoida siitä vastaavat toimielimet. Mutta mielestämme tärkeää on se, että kun puhutaan sääntelystä ja hallinnosta ja siitä, miten asiat tulisi hoitaa, ehkäpä voisin näyttää teille yhden kuvan. Thank you. No sieltähän se löytyikin. Toivoisin, että keskustelun jälkeen, kun tulos on pöydällä, hallintoon liittyen, niin toivoisin, että lainsäätäjä, sääntelijä luovat sellaiset mahdollisuudet, että sääntely olisi proaktiivista ja tästä on luettavissa, ehkäpä tämä toinen on tärkeämpi, eli meidän täytyy olla muutautumiskykyisiä. Meidän täytyy paneutua tilanteeseen. Jos katsotaan tämän päivästä keskustelua ja että ne verkot ja teknologia kehittyvät niin nopeasti ja mitä se tarkoittaa yhteiskunnalle kokonaisuutena, niin kyllä meidän täytyy sopeutua muutoksiin paremmin kuin aikaisemmin. Eli tasapainoa kaivataan sääntelijän ja lainsäätäjän välille. Ja muita asioita olin maininnutkin aikaisemmin, joten en sano niihin liittyen mitään. Mutta sitten ihan lyhyt kommentti, ainakin teille tärkeänä infona pidän sitä, että tämä mainittu tutkimus, en ole samaa mieltä, että se olisi 5G liittyen hyvä tutkimus päinvastoin. Mielestäni se on tutkimus, joka on levällään kuin elun kanat ja siitä ei koros, siinä ei korostu tämä kiireellisyys. Tekstin laatia ei todellakaan korosta sitä, että nyt pitää 5G-suhteen olosuhteet saada kuntoon. Ja se vähättelee Euroopan ja Euroopan teollisuuden roolia tässä hankkeessa. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon seuraava. Kun katsotaan niitä investointeja, jotka ovat meille tiedossa, mitä operaattorit investoivat ja miltä tilanne näyttää parikymmenen vuoden päästä, 25 prosenttia yhdysvaltalaisista omaavat 5G-yhteyden Euroopassa alle 10 prosenttia. Se on fakta, joka perustuu investointitietoihin. Tuskinpa tulevina vuosina tilanne hirveästi muuttuu. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi rouva Felicia Antonio, Fastwebin johtaja. I believe basic Kiitoksia. Olen sitä mieltä, että nykyinen järjestely, nykyinen hallintojärjestely Euroopan komission Berekin ja kansallisten sääntelyviranomaisten kesken on osoittautunut tasapainoiseksi ja tehokkaaksi aikaisemmin. Minun mielestäni sääntelijän riippumattomuus on olennainen kysymys varsinkin pienille operaattoreille enemmän kuin isommille. On aivan ilmeistä, että me aina tuemme vahvoja sääntelyviranomaisia, jotka pystyvät arvioimaan markkinaolosuhteista riippumatta ja sääntelemään teknisten faktojen pohjalta. Niinpä me puollamme komission ehdotusta, että vahvistetaan riippumattomuuskriteerejä ja meidän mielestämme tämä noudattelee aivan täysin sitä, mitä toivotaankin. Sanoisin vielä, että me kannatamme Eh, emme kannata standardisointia. Eh, on olennaista, että sääntelyviranomaiset säilyttävät valtuuksia asettaa tiettyjä keinoja, velvoitteja käyttöön eh, perustuen kansallisiin olosuhteisiin. Tämä on osoittautunut olennaiseksi näkökohdaksi aikaisemmin jotta saadaan aikaan kilpailua, suojellaan loppukäyttäjää ja saadaan aikaan parhaat olosuhteet innovoinnille, koska jäsenvaltiot ovat hyvin erilaisia. Se, mikä toimii yhdessä valtiossa, ei välttämättä toimi, toimi toisessa. Tässä vaiheessa tämä on hyvin olennaista, koska kun siirrytään kohti gigabitti yhteiskuntaa. Silloin näitä eroja syntyy myös enemmän eri tilanteiden välillä. Me kannatamme vahvempaa berekiä. Se on olennainen tekijä silloin, kun pyritään saamaan aikaan vahvempi ja johdonmukaisempi sisämarkkina jatkossa. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja sitten vielä herra Fox Rumley, analyytikko Global Telecomsista. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tässä pienen huomion esittää. Sääntelyhallinta on hyvin monimutkainen aihe, eli tässä hyvin usein keskitytään vain prosessin tulokseen ja se, että rohkaiseeko tämä investointi vai ei, ilman että keskityttäisiin tähän mekaniikkaan. Tässä on kolme osa-aluetta, joista haluaisin puhua. Ensimmäisen pitäisi olla tuttu, eli instituutioiden täytyy vahvistaa investointeja rohkaista, ja tämä on tietysti myöskin huomioitu avaintekijänä. Ja sitten haluaisin puhua haasteista, jotka liittyvät eurooppalaisen sääntelyn eh, integroimiseen markkinoille ja sitten investoijien toiveet liittyen tähän spektrikysymykseen. No ensimmäisestä asiasta investoijat pitäisivät erittäin hyvänä sitä, että kansalliset säätelijät ja BEREC ja myöskin komissio kaikki hyväksyttäisivät, hyväksyisivät tavoitteet. Se, että pyritään vaikuttamaan tehokkaaseen investointiin, niin se, että voidaan parantamaan niin infrastruktuuria. Sen pitäisi olla tavoite sääntelypolitiikassa, jotta voitaisiin korostaa sitä, että miten televiestintäpalvelujen hintoja saataisiin parhaiten alas. Ja toinen asia liittyy paikallisolosuhteiden tasapainottamiseen liittyen eurooppalaisiin sääntöihin ja tämä on hyvin markkinalähtöistä talousperiaatteet toimivat Ja tätä pitää soveltaa silloin, kun se vaikuttaa myönteisesti investointeihin. On oltu turhautuneita siihen, että metodologiaa äh, asetuksia ei ole sovellettu ja, ja myöskin hintoja voidaan valvoa, kun taas toisaalla äh, tämä ei ole vielä tapahtunut vakaasti ja asetusta pitäisi myöskin äh, soveltaa ja pitäisi parantaa myöskin sitä, että palvelut saadaan nopeammin perille. Yksi haasteista on se, että tässä pyritään johdonmukaisesti jatkamaan tätä ja myöskin varjoimaan. No, y- operaattorit voivat tietysti päästä muille markkinoille, mutta variaatio myöskin voi antaa tilaa paikalliselle toiminnalle ja kilpailulle. Ja näistä voidaan sitten valita tietysti kaikkein tehokkain joten on hienoa, että tiettyä soveltuvuutta on olemassa, mutta totta kai tässä myöskin on olemassa eriäväisyyksiä liittyen materiaaliin, mutta totta kai variaatiota ei pitäisi olla sääntelyn periaatteessa, vaan täytäntöönpanossa ja pitäisi ottaa huomioon myöskin paikalliset erot markkinoilla. Kuten sanoin aikaisemmin, on tärkeää, että kansalliset säätelyviranomaiset analysoivat markkinoita Äh, jotta äh, löydetään näitä kilpailukykyisiä alueita. No sitten spektri. Investoidaan tässä kolme toivetta. Ensinnäkin on, äh, on tarvetta riittäville spektreille ja myöskin etenemissuunnitelmat auttavat operaattoreita suunnittelemaan näitä maksuja. Ja tämä on tietysti tärkeää silloin, kun operaattori toimii eri markkinoilla ja maissa – no, harmoni, aikajonainen harmonisointia ei välttämättä saada aikaiseksi, mutta tietysti koordinaatiota tarvitaan, se on hyödyllistä. Ja spektrit täytyy huutokaupata avoimella tavalla, investoijat tarvitsevat avoimuutta ja täytyy pitää mielessä, että jos spektri- ja infrastruktuuriinvestoinnit ovat vaihdettavissa, jos tämä johtaa liian kalliseen hintaan spektreistä, niin silloin ei voida enää investoida verkoston parantamiseen. No sitten lisenssien pidentäminen, no, totta kai tämä vaikuttaa pitkän aikavälin kustannuksiin ja spektrien jakamiseen. Ja ne, jotka tarvitsevat niitä, voivat saada tämän myöskin huutokaupan ulkopuolelta. Ja jotta tämä toimii menestyksekkäästi, täytyy tunnustaa, miten keskeisen tärkeä investointien valminen on. Tasapainon löytäminen on vaikeaa, mutta näitä täytyy kuitenkin soveltaa johdonmukaisesti. Ja jos huutokaupat on hyvin suunniteltu, investoijat tukevat näitä sitoumuksia entistä laajemmin. Kiitos. Kiitoksia tämä tästä hallintotavasta. Mutta tässä on myöskin vielä toinen aihe, jota ei käsitelty suoraan. Tuo satelliittilaajakaista. Meillä on täällä Euroopan satelliittioperaattorijärjestöstä Artio Hola ja Jutel Sats, Stefano Armeli ovat täällä paikalla. Jos haluaisitte lyhyesti kertoa, siis hyvin lyhyesti kertoa tästä satelliittilaajakaistan näkökulmasta. Tämä on tärkeää meille ennen kuin jäsenet pääsevät esittämään kysymyksiä. Rova Arti Hola, satella, satelliittioperaattorin järjestöstä. Fully agree. Paljon kiitoksia. Me olemme samaa mieltä, että investointi on kaiken A ja O. Meidän täytyy varmistaa, että investointi yksityiseltä sektorilta paranee. Mitä tulee investointirajoitteisiin, niin se johtuu siitä, että vain kaupunki-ihmiset hyötyisivät investoinneista. Euroopan unionin pitää olla yhteydessä kansalaisinsa vielä laajemmin ja parlamenttihan on kansalaisten ääni, joten satelliittialan toimijana toivoi, toivoisimme, että säännöksessä viitattaisiin erilaisiin teknologioihin ja universaaleihin palveluihin. Kuitu on tärkein ratkaisumalli, mutta jos vain 5G-kuituun keskitytään, niin silloin tämä digitaalinen kuilu vaan kasvaa varsinais, todella suureen mittakaavaan, joten meidän täytyy ottaa huomioon tämä tek- tekniikaneutraalisuuden periaate. Ja mitä tulee satelliittilaajakaistaa, niin vaatisimme tällaista uh, voucherijärjestelmän käyttöä koska näin rohkaistaan juuri siihen, että myöskin maaseudulle järjestelmät siirtyisivät. Miljoonat EU-kansalaiset ovat riippuvaisia TVstä ja viestinnästä, jotka perustuvat taas satelliittijärjestelmään ja ne ovat taas yksityisten investointien kautta rakennettuja, joten spektreistä täytyy huomioida myöskin mahdollisuuteen jatkaa työtä tulevaisuudessa turvallisuuspalveluista ja viihdejärjestelmistä ei olla valmiita maksamaan, mikäli ne eivät toimi kaikkialla. Kiitoksia. Match. Stefana Kiitoksia. Erittäin tärkeä kysymys. Meidän täytyy päästä eroon näistä eh, eh, esteistä eh, pitkän aikavälin strategiaa. Siinä ei välttämättä rajoiteta kaikkia mm, toimenpiteitä ja investointeja. Toisaalta taas pyritään parantamaan laajakaistan internetyhdistettävyyttä. Tässä on kolme tekijää. Ensinnäkin teknologian neutraalius on olennainen, mutta on tärkeää muistaa, että, että sellainen ratkaisu, joka perustuu eri teknologian yhdistelmiin, jotta saadaan aikaan palveluita mahdollisuus. Ja sitten internet maaseutualueilla ja yhdistettävyys pitää olla mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman paljon ihmisiä parhaissa yhteyksissä ja tällä tavoin saadaan aikaan painpia nopeuksia. Ja sitten internetin saatavuus, sen pitää olla mahdollisuus kaikille EUn kansalaisille. Tässä ei pidä kohdistaa ainoastaan haavoittuviin ryhmiin pitää katsoa, että ei ole mitään digitaalista jakolinjaa ja se on vahvistettu oikeus. Satelliitti laajakaista on mahdollisuus äh, ja se on jo 2030 tavoitteissa. Seuraava äh, tavoite on äh, se, että me, emme No, mitään jakoviivoja tässä. Tällä tavoin saadaan aikaan erilainen arkkitehtuuri kuin aikaisemmin. Paljon kiitoksia. Sitten esittelijämme Del Castillo. Do you want just No? Okay, for, for... Aha, voimme aloittaa Berekistä. Äh, edustaja Tosenovski, Berek. Ei ongelmaa. Paljon kiitoksia hyvin selkeästä alustuksesta ja kiitoksia Sorinion näkemys on hyvin lähellä omaani ja kollegoideni näkemystä. Kiitokset hänelle. Euroopan parlamentille Berek on aina ollut hyvin tärkeä tietolähde, koska se on riippumaton ja siellä on hyvin paljon teknistä asiantuntemusta. Ja uskon, että tällaiset elimet olisivat hyödyllisiä myöskin energiapuolella esimerkiksi. No sitten kysymyksiini. Alun perin halusin kysyä panelisteilta näkemystä nimenomaan Berekistä, mutta he ovat tästä jo puhuneet, joten en nyt tätä kysymystä sitten esitä kuitenkaan. Sen sijaan kysyisin sitä uudesta roolista, niistä toimivaltuuksista, jota nyt tässä uudessa kehitysvaiheessa on, kun lähdemme määrittelemään kodeksia, mutta myöskin kun katsomme tätä suurta teknistä kehitystä, joka on edessämme – jotta voimme poistaa investointien esteet, josta Berek on hyvin tietoinen. Joten minua kiinnostaisi kuulla, mitkä valtuudet ovat olennaisia ja mitä pitäisi päivittää niin sanotusti. Sitten edustaja Del Castillo. Uh, Kiitoksia Hallintokeskusteluun liittyi ensinnäkin spektrin hallinto ja toisaalta tämä institutionaalinen ulottuvuus, eli BEREC. Spektristä ei mitään sen kummempaa toteasin vain, että parlamentti on aivan täysin samoilla kannoilla teidän kanssanne. Asetuksessakin tämä on huomioitu, siellä näkyy meidän kantamme edustaja, kollega Fox Rumley viittasi seikkaperäisesti tähän asiaan, ja me olemme aivan täysin samoilla linjoilla kanssanne. Mutta sitten Berekiin liittyen kysyisin teiltä seuraava. Viittasitte Sorianon, viittasitte siihen, että tarvittaisiin ehkä uutta verta tai uutta pinnoiteta. Berek on oikeastaan tyytyväinen niihin tavoitteisiin, joka mandaatissa mainittiin, mutta vuosien aikana tilanne on muuttunut ja ehkäpä tämä voidaan linkittää jotenkin näihin paikallisiin markkinoihin. Eli siellä ei välttämättä tarvita eurooppalaisia ratkaisumalleja. Ja kysyisinkin, että tämä double lock, jota komissio on ratkaisumallina ehdottanut. Eli kun kansallinen sääntelijä ei lähde työstämään asiaa oikein, ongelman ratkaisemiseksi, niin se voisi olla este todellisille digitaalisille sisämarkkinoille – Ehkäpä tässä kannattaa huomioida paikalliset tarpeet ja minkälaiset tarpeet on olemassa digitaalisten sisämarkkinoiden loppuun saattamisessa. Europe Reporter, kollega Zorinio. Kiitoksia sitten Wi-Fi for Europe, kollega Zorinio. Normalmente sensitive. Kiitoksia. Eurooppalaiset aloitteet ovat usein hyvin byrokraattisia ja raskaita, eh, kun puhutaan täytäntöönpanoprosesseista ja päätöksenteosta. Tämä Wi-Fi for Europe-aloite on myös eh, kokeiluhanke. Eh, se on sitä myös hallintoa ajatellen. Me haluamme, että se olisi uskottava, yksinkertainen ja vankka, mutta koko prosessin pitää perustua – itsesäätelyyn sääntelyyn ja luottamukseen. Jos me hyvin nopeasti täytäntöön panemme 6-8 tuhatta yhteyttä kaikissa EU-maissa, tämä tapahtuu niin, että niistä jokainen on 20 000 arvoltaan ja siinä käytetään eri rahastoja Siinä käytetään myös ykkösluokan välineistöä. Tässä pitää osoittaa paremmuus teknologisesti ja sen pitää olla myös hallinnollisesti toteutettavissa. Niinpä meidän pitää yrittää varmistua siitä, että kyseessä on korkean tason kokeiluhanke, johon ihmiset luottavat. Siinä avataan uusia polkuja sille näkemykselle, joka meillä on EU-sta ilman liikaa byrokratiaa. Haluaisin eh, kuulla panelistien näkemykset eh, siitä eh, mahdollisesta itsesääntelymallista, joka meillä olisi. Kiitos gigabitti yhteiskunta ja 5G esittelijä edustaja Bo. Kiitoksia herra Soriano hyvin selkeästä viestistä tälle hmm. keskustelullemme, koska tämä on keskustelu. Mielestäni päätösten harmonisointi, jotka liittyvät spektriin, on yksi avain kysymyksistä 5Gn kehittämisessä. Ja totta kai me voimme puhua konflikteista, mutta meidän täytyy myöskin ymmärtää omat näkemyksenne ja se malli, joka nyt Euroopan instituutiossa on, on ylhäältä alaspäin. Silloin kuin teknikot tällaisia ratkaisuja työstävät, niin tämä mahdollisuus, josta Pilar de Castillo puhui, voisi olla paras ratkaisu. Jonkinlainen kompromissi on hyvin tärkeää löytää paras spektrien myöntämisen harmonisointimalli, koska meidän ei tulisi unohtaa tätä ei ole olemassa ainoastaan BEREC ja muut operaattorit, vaan myöskin jäsenvaltiot ovat mukana. Ja monissa maissa voimme tehdä yhteistyötä sääntelyviranomaisten kanssa, mutta jäsenvaltiot esittävät hyvin kuumia kysymyksiä. Eli seuraavassa keskustelussamme, siis ei tänään, meidän tulisi keskustella, miten me voimme hallinnoida näitä prosessoja jäsenvaltioiden mukana ollessa – ja miten voisimme sysätä jäsenvaltioita siihen suuntaan, että voisimme vakuuttaa heidät siitä, että tämä on tärkeää ja tehdä myöskin päätöksiä samanaikaisesti. Tämä on hyvin tärkeää, kun näytetään 5Gn täytäntöönpanoa. Kiitos, edustaja Niebler. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Kiitokset panelisteille. Yksi kysymys ainoastaan. Haluan varmistaa, että ymmärsin kaiken oikein. Kommentti kommenttienne perusteella voinen tulkita, että kannatatte harmonisointia ja sitä, että yksittäisiä työkaluja täytyy tarkastella tässä puulissa, meidän täytyy toimia koordinoidusti, mutta kukaan ei mielestäni sanonut, että me tarvitsemme eurooppalaista virastoa. Ymmärsinkö oikein? Kukaan ei mielestäni kampanjoinut eurooppalaisen viraston puolesta. Tai sitten se meni minulta ohi, kävin nimittäin salin ulkopuolella, joten selkeä vastaus olisi paikallaan. Jos emme halua välttää kättä jäsenvaltioiden kanssa kuukausitolkella, niin meidän pitää katsoa, että milloin on veto-oikeus käytössä ja minkälaiselta näyttää työkalupakki. Minun mielestäni olisi hienoa, jos voisitte kertoa, mitä olette mieltä tästä virastokysymyksestä. Kumpulanatri. Kiitoksia, edustaja Kumpula-Natri. My assistant will stay for the Minä puhun nopeasti, koska minun äh, avustajani jää tänne äh, kuuntelemaan vastauksia. Kaksi kysymystä. Ehkä Merek voi vastata. Miten voidaan taata, että äh, tämä ei ole niinkään rakenteellista. Paikalliset sääntelyviranomaiset toimivat ja niitä kuullaan että edustaa siis ehkä vaihtelevat puheenjohtajat sen sijaan ehkäpä Luxemburg ja Saksa. Miten mietitään tätä? Usein nähdään, että siellä on rajat ylittävät toiminnot, mutta liian usein on liian liian usein on vain yksi sääntelijä. Ehkä eurooppalainen ratkaisu voisi olla hyvä minä, minulle ei tullut aivan selväksi, mikä pitäisi olla komission rooli ja antaisiko komissio roolinsa Berekille. tämä pitäisi olla myös tasapainossa. Ja sitten nämä äh, mielipide äh, tai kommentti. Harmonisointi, siinä on riski, että hidastamme ensi äh, nämä toimijoita, jotka haluavat mennä nopeasti. Äh, tiedetään, että haluttiin tehdä jo kokeita 5Gllä, äh, uusia spektrejä alkoidaan eri vauhdilla. Meidän mielestämme Mm, tässä nyt on tietty määräaika, johon mennessä pitää jakaa nämä taajuudet, mutta jos kaikki toimivat yhtä aikaa, emme löydä kyllä Euroopassa globaaleja johtajia, koska jotkut toimivat nopeammin ja me haluamme, että kaikki menevät samaan aikaan, niin se ei ole aivan sama asia. Uh, thank you very much. Any other... Paljon kiitoksia. Onko muita kysymyksiä? En näe enää muita. Hyvät panelistit No, jos haluatte, tekin saatte nyt sanoa muutaman sanan sen satelliitti laajakaistaan liittyvistä ongelmista, niin kuin täällä vieraat mainitsivat. Ihan miten haluatte. Aloitamme nyt herra Fox Rumlista. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Mitä tulee satelliittikysymykseen, niin olen pitkälti samaa mieltä kansanne. Tämä Universal Service Obligation laajakaista alalla on mielenkiintoinen asia, johon täytyy tietenkin löytää varat. Se on suhteettoman kallis, ainakin jos halutaan päästä näin laajalti tätä käyttämään Euroopassa, joten markkinoiden pitäisi sanella miten tähän suhtaudutaan. Ja minä olen sitä mieltä, että tämä hybridiratkaisumalli tulee olemaan se lopputulos. Tekna- tekniikan neutraalius tulee olemaan erittäin tärkeä, varsinkin Euroopan syrjäisimmillä alueilla. Kuten sanottu, investoijat eivät oikein tiedä paljonkaan näistä asioista, joista keskustelimme. Berekillä on tässä hyödyllinen rooli. Se edustaa erinäisiä toimijoita täällä Brysselissäkin, mutta on tärkeää, että kansalliset äh, säätelyviranomaiset voivat huomioida tämän säätelyn liittyvän kokemuksen näillä pirstaloituneilla markkinoilla, joten paikallistason tietämyksellä on melkoinen arvo. Ja siksipä eurooppalaista sääntelijä ei välttämättä tarvita, koska tämän työn hoitavat kansalliset sääntelyviranomaiset. Thank you very much. Oh. Kiitos. Ja totta kai voitte vastata myöskin muihin kysymyksiin, joita esimerkiksi ensimmäisessä paneelissa esitettiin. Niin, puhun lyhyesti tästä teknologiaa sekoituksesta olen samaa mieltä Fox Ramlin kanssa siitä, että todennäköisesti erityisesti jäsenvaltioissa on kiinnitetty liikaa huomiota tähän Fiber to the Home asiaan. tämä FTT ei välttämättä ole se ratkaisu kaikkialla. Mutta kuitenkin haluaisin jälleen kerran mainita tämän mietinnön liittyen 5G. Ja erittäin tärkeä löytö tässä mietinnössä on se, että 5G itsessään voi olla erittäin hyvä korvaava asia FTTlle maaseutualueella, eli on joku kokeiltu jossakin maissa, kuten Yhdysvalloissa, ja se on osoittautunut erittäin toimivaksi. Ja nämä kustannukset eivät ole sitten enää niin relevantteja maaseutualueella, joten kun nyt palataan tähän spektrihallintakysymykseen, joka liittyy suoraan 5Gn käyttöönottoon, niin tulee olevan ratkaisu. No parlamentti teki aivan erinomaista työtä liittyen tähän 700 megahertsin kysymykseen ja niin poispäin. Nyt on tärkeää valvoa sitä, että jäsenvaltiot lähtevät liikkeelle järkevän etenemissuunnitelman voimin täytäntöön pannakseen, niin tämä Euroopan instituutioiden visio tästä ja spektrin hallinta sääntelykehyksessä keskittyy myöskin tähän, uut, tähän markkinoille pääsyyn. Spektrin hallintaa on myöskin yksi tärkeä osa tätä markkinoille pääsyä. Se, mitä EU tarvitsee nyt 5Gltä, on se, että jotkin operaattorit nopeasti tässä ottavat sen käyttöön ja sitten vaikuttavat siihen, että koko muu järjestelmä seuraa. Eli tämä kilpailuinfrastruktuurikysymyksessä on aina toiminut ja oikein kannustaminen sitä voidaan myöskin sitten soveltaa tuohon 5G-paradigmaan. Kiitos. Paljon kiitoksia, rouva Di Felici Antonio. Ja seuraavaksi sitten rouva Fuur. Thank you. Kiitoksia, puheenjohtaja. Etno on edelleen sitä mieltä, että spektrin harmonisointi on edelleen tärkeää ja tässä voimme ottaa esiin, että lisenssien pituus on hyvin tärkeä asia. Ja tässä tarvitaan parempaa koordinointia ilman, että tässä suositaan nämä etulinjan, etulinjan toimijoita, mutta on tärkeää, että tällaisia sivuvaikutuksia ei tule harmonisoinnista. Sitten Berek niin kuin sanoin aikaisemmin, mielestäni nämä tulokset ovat erittäin tärkeitä tässä. Me emme halua hidastaa tai estää gigabittiyhteiskuntaa, mutta on, meille on silti tärkeää, että ei ole pelkästään yhtä mallia, joka sopisi kaikille. Meidän pitää ottaa huomioon ne erot, joita on jäsenvaltioiden välillä, maantieteelliset, teknologiset erot, topologiset erot. On hyvä, että on harmonisointia, mutta tarvitsemme myös tämän huomioon ottamisen. Paljon kiitoksia. Seuraava puhuja on herra Soriano, Berekin puheenjohtaja. Thank you. So first to answer to the... Kiitos. Kollega Tosanovskin kysymys, päävaltuudet kansallisille sääntelijöille. Me olemme samaa mieltä näistä ehdotetuista toimivaltuuksista NRAlle. Me toivoisimme vain enemmän valtaa tiedon keräämiseksi palvelutasolla, kun pitää puhua online-maailman uusista palveluista ja mietittävä, ovatko ne televiestintäpalveluita vaiko ei, niin meidän pitäisi pystyä laajalti keräämään infoa ja esittämään kysymyksiin, olemaan siis rohkeampia, koska muuten tämä prosessi ei etene toivotulla tavalla. Ja komission ehdottama tiedonkeruun mahdollisuus on aika lailla rajallinen. Sitten kollega Pilar. Ajatuksena on se, että jos kaivataan koordinaatiota, niin se etenee niin, että alkuun toimivalta annetaan NRAlle – ja se taas tarkoittaa, että BEREK voi keskustella NRAn kanssa kaikista toimivaltuuksista. Eli toimivallan siirtäminen NRAlle johtaa koordinointiin automaattisesti. Eli jos huomenna me saisimme osallistua spektrijakkoon markkinoiden muovaamiseksi, niin se tarkoittaa sitä, että Berekissä tästä keskusteltaisiin ja yrittäisimme päästä harmonisoinnin tielle. Halutaanko mennä pidemmälle? No siinäpä onkin kysymys, varsinkin tämä double lock asian liittyen. On tietenkin selvää, että Berek ei kannata tällaista double lock tai muuta rajoittavaa toimintaa. Mutta me emme voi yhtäältä vaatia tiukkoja sääntöjä Eli miten sääntelyn on toimittava, tukkumyynti, kaupallinen toiminta ja niin poispäin, mutta samalla kuuluttaa vetojärjestelmää. Paljonko pelivaraa meillä on? Ei tämä voi toimia, joten en halua konservatiivinen, mutta meidän täytyy katsoa tätä laaja-alaisemmin ja pohtia, että missä määrin NRA on autonomia etsiä paikallistasolla ratkaisuja investointien virittämiseksi ja yhteyksien varmistamiseksi. Kiitoksia. Mis? Kiitoksia. Ja sitten vielä herra Uusson, varapuheenjohtaja Erikssonis. Kiitos. Muutama asia, josta on täällä jo puhuttu aikaisemmin. Satelliittien rooli mainittiin. Satelliitti on osa 5 g PPP. Se on siis sellaista teknologiaa, joka on myöskin mukana tässä 5G-ekosysteemissä. Ja tietysti myöskin hybridiratkaisuja on mahdollista käyttää, mutta markkinat totta kai aina päättävät, mikä on taloudellista ja miten tehokasta se tulee olemaan. Ja myöskin mainittiin, että 5Gn rooli olisi tässä vaihtoehtoisena. Ja y, esimerkiksi Yhdysvalloissa juuri pohditaan, että voitaisiinko 5Gtä käyttää kotitalouksien yhdistämiseen, että annettaisiin yksi gigabitti, joskus kolme gigabittiä 5Gn kautta, että se olisi viimeinen liitäntä mm, tuonne kotitalouteen. Mutta tämä vaatii kaistan leveyttä ja he voivat tehdä tämän, koska he ovat myöntäneet kaistan leveyttä korkeakapasiteettisesti, jotta tätä palvelua voitiin tarjota näille kotitalouksille, joten nämä spektrit ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta asia saadaan heti kättelyssä kuntoon. No sitten siihen, että miten asiat ovat yhdistetty ja tämä verkkoneutraalisuus ja yksi asia on äärimmäisen tärkeää, kun yhdistetään näitä tukiasemia, mutta monet eivät ymmärrä, että suurin osa tukiasemista eivät ole yhdistetty kaapelin, vain mikroaaltojen kautta pisteestä toiseen. Eli nyt on arvioitu, että 20, 2021 mennessä yli puolet näistä tukiasemista on yhdistetty mikroaaloilla. Aina 10 gigabittiin asti ja käytetään myöskin eri spektrejä, joten meidän täytyy olla varovaisia siinä kohdi, että mitä väitämme, kun puhumme teknologiasta. No sitten asia, josta on hiukan puhuttu, tämä Wi-Fi for EU. Meidän täytyy olla hiukan varovaisia – siinä kohtaa, mitä haluamme saavuttaa ja se, että onko tämä mahdollista saavuttaa. Jos tarkoituksena on tämä liittymättömyyden kokemus gigabittiyhteiskunnassa, en tiedä, miten tämä voisi toimia, varsinkin jos puhutaan sellaisista ihmisistä, jotka asuvat tällaisella alueella, jossa tätä liitäntää ei ole. Ja se, se että avattaisiin näitä verkostoja ja että saammeko tässä tämän gigabitin nopeutta, niin miten me voimme tämän saavuttaa ja voidaanko se saavuttaa näillä eri teknologioilla. Aina mm, esimerkiksi satelliitit voivat kyllä tällaisen kokemuksen antaa mahdollisesti nopeasti, nopeammin kuin wifi. Joten meidän täytyy olla varovaisia siinä kohtaa, että miten me määrittelemme ratkaisumme, jotka pohjautuvat tekniikkaan. No sitten viimeiseksi vielä harmonisoinnista. On äärimmäisen tärkeää, mutta niin kuin Kumpula Natri totesi, että me emme tietenkään voi sallia, että tässä nyt pyritään estämään niiden toimintaa, jotka haluavat edetä. kun puhutaan harmonisoinnista, niin me emme halua pysäyttää sellaisia maita tai alueita, jotka haluavat toimia nopeammin, vaan me, meidän tulisi keskittyä siihen, että saamme kaikki mukaan ja varmistaa, että he eivät jää jälkijunaan liikaa. Kiitos. Paljon kiitoksia, aivan erinomaisia puheenvuoroja ja tarkkoja kysymyksiä. Luotettavia ammattimaisia vastauksia nyt kaikki tässä saatiin, mutta meillä pitäisi olla myöskin lyhyt yhteenveto esittelijöiltämme, koska nämä esitykset hän olivat näille esittelijöille. Meillä on puoli minuuttia aikaa per esittelijä. Jos haluatte sanoa ehkä yhden lauseen, kuka haluaa tässä nyt käyttää puheenvuoron? Yes, thank you. Was, okay, was okay, okay. Kiitoksia, erittäin hyödyllistä. Enough. So... No, mitä sekuntia ei riitä. Joten kiitos oikein paljon. Tämä oli aivan erinomainen kokous, erinomainen kuulemistilaisuus. Paljon kiitoksia panelisteillemme. Onnittelut. Olette loistavia ammattilaisia. Ja tämä oli erinomainen kokous, hyvin hedelmällinen esittelijöille ja myöskin minulle, että sain istua kanssanne täällä. Paljon kiitoksia vielä kerran.